Dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Me aloitamme kohdasta 10 esityslistallamme. Kyseessä on äh, Mario Marconin äh, Italian äh, sisäasiaministerin ja Jean-Christophe Fillerin, joka on komissiossa Magrebin alueiden vastaava ja myöskin toimii ulkosuudenhallinnossa ja Tämän lisäksi Maat Hitam Virosta, maasta on paikalla, hyvät kollegat. Syyskuussa päätimme kutsua komission edustajien ja ulkosuhdehallinnon edustajat puhumaan Euroopan unionin maahanmuuttoon liittyvistä toimista Libyassa ja niiden rahoituksesta. Mario Markkonen olemme tavanneet aikaisemminkin. On todella hienoa, että hän on jälleen täällä kanssamme. Hän on Italian sisäministeriöstä. Ja tänään hän tulee puhumaan meille Libyan kysymyksestä. Viimeksi puhuitte järjestelykeskuksista ja vastaavista kysymyksistä. Tämän jälkeen muut kollegat, jotka mainitsivat, saavat käyttää puheenvuoroja. Tiedän, että tämä on hyvin, hyvin tärkeä aihe piirikollegoille. kollegoille Joten pyytäisin, että kollegat käyttäisivät melko lyhyitä puheenvuoroja. Todennäköisesti meillä tulee olemaan hyvin paljon kysymyksiä ja eloissa keskustelua tämän jälkeen. Jälleen kerran on erittäin onnellinen, että Italian sisä Ministeri Mari Marconi on täällä paikalla. Paljon kiitoksia kaikista työstä. Että olette aikaisemminkin olleet täällä vierainamme. Ettekä epäröinyt palata takaisin. Paljon kiitoksia ja olkaa hyvä. Teillä on nyt puheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia todellakin vielä kerran tästä kutsusta ja mahdollisuudesta, jonka olen saanut, jotta voisin kertoa hiukan siitä, minkälainen on Euro- Italian politiikka. Tähän meille hyvin keskeisen teemaan liittyen suhteemme Afrikkaan, kaiken kaikkiaan erityisesti Libyaan, on aivan keskeinen kysymys Italiassa. Kyseessä on tunnustettua se, ja tästä syystä myöskin komission vieraille paikalla Vallettassa 2015 oli kokous ja me olemme nopeasti pyrkinyt toiminnan Afrikassa saamaan aikaan rahoitusta ja saamaan jäsenmaat nopeasti liikkeelle. Mitä muuhun tulee esimerkiksi oikeusministeriön kokoukseen Tallinnassa, tänä vuonna me käsittelemme tiettyjä teemoja ja tunnustimme niitä toimia, joihin tulisi ryhtyä. Niistä keskusteltiin jokin aika sitten. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi sisäministerien kokouksessa Ranskan, Italian ja Saksan edustajien kesken tai komissarisen Avramopoluksen kanssa äh, käydyssä kokouksissa. Tämä on Välimeren kannalta hyvin tärkeä asia. Maaliskuussa Roomassa me avasimme poliisin, poliittisen foorumin, joka on nimenomaan Contact Group. Tarkoituksena on saada eurooppalaisia ja afrikkalaisia toimijoita yhteen käsittelemään Välimeren maahanmuuttovirtoja e-, ennen kaikkea Libyan ja Tunisian osalta. Tässä lähestymisen lisäksi toinen konferenssi, joka järjestettiin tehtiin Tunisiassa. Saatiin järjestettyä, meillä oli myöskin 12. marraskuuta kokous ministerikokouksen jälkeen 22. elokuuta teknisellä tasolla. Jatkamme työtä ja 6. joulukuuta pyrimme operatiivista kentällä tehtävää työtä luonnostelemaan ähm, erilaisen ihmiskaupan, ihmissalakuljetusten ja rikosten osalta tässä yhteydessä. Äh, Euroopan unioni pohjaa kolmelle perusperiaatteelle. Ensinnäkin äh, salakuljettajien toimintaan puuttuminen, toisekseen ihmishenkien suojeleminen tässä äh, Tähän kuuluu pelastustoiminta merellä, mutta myöskin se, että pyrimme parantamaan maahantulijoiden vastaanottoa Libyassa ja muissa läpikulkumaissa. Lähi-Afrikassa ja tämän lisäksi kolmanneksi me pyrimme kolmasessa maissa toimimaan paikallisyhteisöiden kanssa ja hallitsemaan maahanmuuttovirtoja. Mitä tulee Libyan tilanteeseen, mm, olemme käsitelleet merirajojen valvontaa, mutta myöskin mahdollisuuksia kehittää tulevaisuudessa toimintaa taisteleksemme salakuljettajia vastaan ja välttääksemme merellä tapahtuvia kuolemantapauksia. 32 prosentilla nämä ovat viime aikoina onnistuneet vähentymään. Ja lisäksi Euroopan komissiolta olemme saaneet merkkejä tärkeästä monivuotuisesta hankkeesta, jolla on kaksi perusvaihetta. Ensimmäinen 2017-2020. Tässä on neljä tärkeää toiminta-alaa. Operatiivisten, operatiivisten keskusten luominen ja toimivat kansallisen koordinaation alle ja tämän lisäksi koordinointi meripelastuksessa. Potentiaali laivaston ja Libyan raja, merirajojen valvonnan osalta. Ja SAR-hankkeet, Search and Rescue-hankkeet ja meripelastus yleisesti ottaen neljäs seikka on äm, maarajojen valvonnan parantaminen. Meillä on käynnissä pilottihanke, jota tekninen työryhmä on äh, kehittänyt. Sen tulisi olla maarajojen valvonnan pohjana vuonna 2021 ja 2026 teemme kansallisia koordinointitöitä. Niihin keskityössä ryhmissä meillä on 280 miljoonaa euroa maksava hanke. Nämä äh, kulut jakautuvat äh, eri rahastojen ja italialaisen sisäisen turvallisuuden rahaston välillä. Mitä tulee sitten laajempaan puitteistoon terrorismin torjunnassa Libyassa, maahanmuutto kysymyksissä me olemme eh, raja turvallisuuden osalta kuusi seikkaa tunnustaneet Libyan ministeriöiden kanssa tärkeiksi Libyassa – tulisi myöskin samaan aikaan toteuttaa koulutusta meidän mm, erikoistuneet niin me tarjoamme myöskin kehittyneempiä teknologisia ratkaisuja ja me pyrimme toimimaan paikalla olevien muiden operaattoreiden kanssa. Tämä ensimmäinen vaihe on nyt pian päätöksessä, mutta tämä ei, tässä ei ole kaikki. Me olemme pyrkineet myöskin suunnittelemaan paikallisyhteisöjen kanssa toimintaa kolmansissa maissa. Paikallisyhteisöjen kehitys vaikuttaa pitkällä aikavälillä maahanmuuttovirtoihin, niin me olemme jo pyrkineet tarjoamaan apupaketteja sekä lääkeapua että elintarvikeapua kahdenvälisesti. Ja tapaamiset, joita me olemme Libyassa paikallistasolla eh, järjestäneet, ovat pyrkimys luoda dialogia ennen kaikkea. Me haluaisimme eh, luoda eri alueiden kanssa eh, ryhmän toimia, jotka ovat mielestämme hyvin tärkeitä. Ja tässä yhteydessä haluaisimme muistuttaa, että olisi tärkeää, että muutkin jäsenmaat takaavat kiintiöiden toteutumisen ja näiden projektien toiminta. Meillä on tällä hetkellä 20 kuntaa, jotka ovat meille tietoja toimittaneet Libyasta. Ennen kaikkea on tarkoituksena tarkastella turvallisuuteen liittyvää infrastruktuuria, mutta myöskin hankkeita, jotka on omistettu sille, että meillä olisi vaihtoehtoista taloutta muutakin kuin tätä salakuljetusta, jota esiintyy Libyan alueella. Ja me haluaisimme myöskin tukea paikallisyhteisöjen eh, elämää. Ehm, julkishallinnon eh, ja esimerkiksi terveydenhuoltosektorin parantaminen liittyy tähän. Me voisimme olla mukana näin hyvin tärkeästi vaikuttamassa maan vakautumiseen ja sen toimielinten vakautumiseen, ja tämä rajoittaisi myöskin maahanmuuttovirtaa, joka suuntautuu Eurooppaan tässä yhteydessä. Nimenomaan myöskin haluaisin muistuttaa komission roolista ja siitä, jota me olemme UNHCRn kanssa esimerkiksi harjoittaneet. On aivan selvää, että meidän täytyy salakuljetuskysymyksestä keskittyä myöskin ihmisten tilanteeseen Libyassa. Libya ei ole koskaan vuoden 1959 sopimusta allekirjoittanut. Me teemme eri YK-edustajien kanssa töitä. He ovat aivan eh, ensiarvoisen tärkeä taho, kun pyrimme parantamaan vastaanotto-olosuhteita eh, ja vapaaehtoisia toimia viime vuosina me olimme myöskin italialais-libyalaisessa ryhmässä tehneet työtä 15. syyskuuta käsittelimme eri eh, tavoitteita, jotka myöskin liittyvät UNHCR ja kansalaisyhteisöjen töihin. UNHCR on 20, toimi 28 keskuksessa Libyassa. Siellä olosuhteet vaihtelevat Tässä tarkoituksena on luoda mahdollisuus kansainvälisen suojelun hakemiselle ja äm, takaisin paluulle äm, vapaaehtoisesti sekä suojelulle naisille ja lapsille. 9000 henkilöä on vapaaehtoisesti palannut Libyasta ja jos äh, tässä yhteydessä me teemme töitä sekä paikallishallinnon kanssa Libyassa ja kaksi viikkoa sitten meillä oli Keski-Afrikan ja eurooppalaisten eh, edustajien kontaktiryhmän kokous ja siellä eh, teimme lausunnon liittyen ihmisoikeuksiin. Tämä on myöskin Euroopan ja minun Euroopalle ja minun maalleni valinta. Meillä on hyvin tärkeä rooli, jossa olemme voineet olla eh, Tripolissa myöskin toimin, olemme voineet toimia välittäjinä Eh, eri ryhmien välillä Libyassa. Eh, Teimme myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa eri aloilla Pohjois-Afrikassa töitä. Meillä on monivuotoinen komission käynnistämä hanke, jossa on monia Afrikan maita mukana, Libyan mukaan lukien ja meillä on 15 jäsenmaata, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, erityisesti Libyassa ensimmäisessä jaksossa, joka päättyi 31. kesäkuuta tänä vuonna. Me olemme toimineet Libyan merivartioston kanssa. Tarkoituksena oli käsitellä turvapaikanhaku kansainvälisen suojeluun liittyviä kysymyksiä ja henkilöitä, niin henkilöitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Tässä yhteydessä meillä on tavallisia meripelastusoperaatioita ja me olemme 280 naista ja lasta onnistuneet äm, vapauttamaan ja saattamaan kansainvälisen suojelun äh, Ähm, pariin ja tarjoamaan lakitieteellistä apua sekä samaan aikaan suojelua ja esimerkiksi 1290 henkilölle äm, apua. Tämän ohjelman toisessa vaiheessa tarkoituksena on luoda erilaisia laillisia kanavia 400 kaikkein haavoittuvaisempaan ryhmään kuulunta henkilöä on saanut apua tästä ohjelmassa Libyassa. Ja meillä on 1900 maihinsa palannutta henkilöitä. Tämä ensimmäinen ryhmä haavoittuvaisia henkilöitä, naisia ja lapsia on jo siirretty 11.11. eteenpäin ja heidät lopullisesti tullaan sijoittamaan maihin, jotka ottavat heitä uudelleen sijoittelujärjestelmän kautta vastaan. Meillä on tällä hetkellä noin tuhat paikkaa edelleen yhdessä noin tuhannelle henkilölle UNHCRn kanssa järjestetty. Nämä on suunnattu haavoittuvaisessa asemassa oleville henkilöille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Minun maani pyrkii käyttämään kaikki mahdollisuutensa toimia alueella, jotta saisimme kaikki mahdolliset eh, kaikki mahdolliset luvat järjestöitä. Ja tässä yhteydessä tarvitsisimme myöskin eh, Euroopan parlamentin tukea, että me saisimme painostettua kansainvälisesti New Yorkissa asiassa UNHCRn osalta meidän pitäisi voida toimia hiukan rohkeammin ja lopultakin, mitä teihin tulee, virastomme pyrkii erityisesti ähm, toimimaan Libyan ja sen kansalaisyhteisön kanssa äh, maahanmuuttovirtakysymyksissä. Nämä yhdeksän ensimmäistä kuukautta ovat ähm, tulleet aina UNHCRn kanssa järjestetyssä. Ähm, meillä on ollut ähm, yhteistyötä rajavartioston kanssa ja me olemme pyrkineet äh, harjoittamaan vastaanottokeskuksissa valvonta, kuten myöskin äh, kuljetuksissa. Ja 2200 henkilöä olemme onnistuneet äh, pelastamaan. Nyt, jos olitte hyvä puheenjohtaja, päättäisin puheenvuoroni tähän ja voin vastata sitten kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Marconi. Paljon kiitoksia ministeri Marconi. Haluaisin vaatia, että meillä on melko paljon kollegoja, jotka haluaisivat käyttää nyt puheenvuoron. Tämä on hyvin tärkeä kysymys valiokunnallemme. Joten haluaisin pyytää seuraavia puhujia puhumaan melkoisen tiiviisti. Meillä on nyt paljon kysymyksiä ja vastauksiakin tulossa. Jos voisitte ehkäpä keskittyä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin rahoituksessa ja muissa kysymyksissä, jotka liittyvät Libyaan. Me aloittaisimme nyt Christophe Lorista. Hän on NIE-pääosastosta, edustaa komissiota. Kiitoksia, että olette paikalla. Olkaa hyvä, teillä on 10 tai 15 5 minuuttia aikaa puhua. Monsieur le Président, bonjour. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, meiltä päivää. Ensinnäkin lupaus. En nyt piinaa teitä luvuilla, mutta kuitenkin annan teille yleiskatsauksen siitä, mitä ponnisteluja on tehty meidän toimesta, jos ajatellaan Afrikan hätärahastoa ja erityisesti tuota Pohjois-Afrikkaa, joka kattaa Libya-ohjelmamme myös tietysti. Tällä hetkellä meillä meneillään Libyassa ohjelmia, joiden arvo on 162 miljoonaa euroa. Tuosta summasta kolme neljäsosaa on omistettu sille, että suojellaan maahanmuuttajia. Ja tämä liittyy myös sosiaalitaloudelliseen kehitykseen ja vastaanottoyhteisöjen kehittämiseen. Neljäs osa käytetään koulutukseen ja valmiuksen kehittämiseen. Rannikkovartijat Libyassa saavat tätä rahaa, jotta toiminta olisi inhimillisempää, ammattimaisempaa kuin maahanmuutto tuomaan tuosta tapahtuu. Tulee suojelutoimiimme No se kuuluu eri toimintoja. Mukana ovat kumppanimme kentällä pääasiassa kansainvälinen maahanmuuttajärjestö Paakola, sitten korkean edustaja ja tietysti myös UNICEF ja YK on kehitysohjelma. Ja saksalainen GIZ, kehitysjärjestö on tässä myös mukana. Suotoimimme kuuluvat siis ensisijassa se, että otetaan maahanmuuttajia tuossa lähtöpaikassa, otetaan lääkkeitä ja psykososiaalista tukea. Ja kyse on myös inhimillistä avusta maahanmuuttajille noissa säännöttökeskuksissa. Ja tästä muotoilusta pidän kiinni. Me emme antaa sääntökeskuksia Libyassa, vaan maahanmuuttajia, jotka ovat nyt noissa keskuksissa – olosuhteissa, jotka valitettavasti ovat kaistuttavat ja kaikki sen tiedämme. Ja tästä syystä toimintamme keskittyy tuohon aspektiin. Sulutoimet kattaavat myös humanitaariset palautukset kaikkien haavoittuvaisimmille maahanmuuttajille sääntökeskuksissa, mutta myös ulkopuolella. OIM vuoden alusta asti. No, meidän tukemme ansiosta suurimmaksi osaksi mutta varmistaa, että vapaaehtoisesti on palannut yli 10 000 maahanmuuttajaa ja 15 000 tavoite tullaan saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. On täysin selvää, että ensi vuoden prioriteetteihin kuuluvat nuo toimet ovat jatkumaan ja ne tulevat saamaan tuosta hätärahastosta sitten myös varoja. Sitten tuo vastaanottojen yhteisöjen tukeminen. Tässä pyritään auttamaan libyalaisia alueita kohtaamaan tuo maahanmuuttajien virta, joka on hyvin raskas taakka näihin alueisiin ja kuntiin, joten toimintamme tavoite, no kuten tässä edellinen puhe jo sanoi, niin ensinnäkin pyritään antamaan sotilaallisia mahdollisuuksia libyalaisille, erityisesti nuorille, jotta he eivät äh, poikkeisi kaidalta tientä. Ja tässä on myös ihan peruspalveluita, terveydenhuoltopalveluita, koulutuspalveluita, liittyy myös energiahuoltoon, VT. Tässä otetaan siis libyalaisia ja myös maahanmuuttajia. Ja tämä toiminta tulee jatkumaan toimilla, mitä voidaan tehdä toivottavasti laajasti, jos meillä on tarvittavat varat. Tätä tehdään yhdessä Italian kanssa. Eli otetaan noita Libyan alueita ja kuntia kehittymään sosiaalisesti taloudellisesti. Ja lopuksi tulemme auttamaan Libyan rajan jarnikkovartijoita ammattimaistamaan toimintaansa. Muistaisin, että Välimeren maahanmuuttoreitti keskisellä alueella on tällä hetkellä oikein tappavin. 2015 vuodesta lähtien yli 10 000 ihmistä on hukkunut. Ja luku on kuitenkin laskussa huomattavasti jo tänä vuonna. Ja tämä laskematta nuo kuulleet, joita ei ole otettu ottaa huomioon, jotka ovat aavikolla. Siis nuo kuolintapaukset on siis myös kiireellistä humanitaarisesti ja suoran näkökulmalta auttaa toimijoita, ja, jotta vältetään nuo lähdöt tuollaisille niin sanotulle veneillä ja mutta itse asiassa, kuten kaikki tietävät, ne ovat tällaisia hökkeleitä tai välineitä, joilla ei millään tapaa voida tehdä tuota ylitystä. Ja tässäkin tulemme tukemaan toimintaa ensi vuonna toisessa vaiheessa, jonka perustetaan, nyt perustetaan myös toimintakeskus jolla näitä meriperustustyötä tehdään. Tässä muutamassa sanassa kuvatuna tuo tilanne, eli mitä teemme, mitä tulemme tekemään ensi vuonna. Puheenjohtaja, puhuin lyhyesti ja tiivisti ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Thanks, because uh, there will be some... Kiitoksia. Kysymyksiä on tulossa ja halusin varmistaa sen, että Meillä oli aikaa keskustelua varten. Paljon kiitoksia tästä. Näin kuulimme siis komission edustajia. Seuraavaksi äh, Magrebin äh, osaston johtaja ulkosuhdehallinnosta. Olkaa hyvä. Honorable Deputy. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, ulkosuhdehallinnon edustajan puolelta pieni sananen pääviestinä on se, että korkea edustaja pitää äärimmäisen tärkeänä laittoman maahanmuuton ongelmia Libyassa. Se on prioriteettina, joka vaatii toimintaa monin eri tavoin. Ensinnäkin vuoropuhelu Libyan vastapuolten kanssa, myös muut maahanmuuttokysymykset ja EUn vetomus Libyan viranomaisiin ja muihin taata inhimillinen laitomien maahanmuuttajien kohtelu, pakolaisten kohtelu, ja totesin mukana yhteistyössä EU-jäsenvaltioiden, varsinkin Italian kanssa. Tuo prioriteetti on hänellä aina esillä. Hän on esittänyt saman sen Libyan korkeammalle johdolle, Libyan naapureille, varsinkin Sahelmaille, jossa meillä tietysti on tärkeä kumppanuus, jota ollaan rakentamassa. Eli kyseessä on poliittinen toimi. Toiseksi Ulkosuhdehallinnossa yhdessä komission kollegan kanssa olemme sen pääosaston kanssa vieneet voimakkaasti eteenpäin kattavaa lähestymistapaa, joka kohdistuu pakolaisiin ja laittomiin maahanmuuttajiin. Siinä on lähestymistapana, joka, lähestymistapa, joka sisältää koulutuksen, voimavarojen rakentamisen. Sen avulla pyritään vahvistamaan rajavartiointia sekä maarajoilla että merirajoilla. Ja kolmanneksi autetaan haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia, mukaan lukien vastaanottokeskukset. Ja lopuksi tehdään YK-järjestöjen kanssa, erityisesti Joaman kanssa, yhteistyötä avustetun vapaaehtoisen paluun puitteissa, jolloin tuodaan näitä maahanmuuttajia takaisin kotimaihinsa. EU-rahoitusosuus tässä suhteessa on suuri, jäsenvaltioidenkin osuus on suuri, Italia ykkösenä, mutta myös muut jäsenvaltiot, jotka ovat olleet rahoittamassa tätä rahastoa, kuten myös jäsenvaltiot, jotka osallistuvat ulkoturvallisuuspoliittisiin toimiin. Ne ovat tärkeitä, mainitsin ne jo tosi täytillä. Ja EU for Med on tärkeä, Sofia myöskin, joka on, toimii Välimerellä ja on pelastanut 42 000 ihmistä Libyan pohjoisosissa olevasta merestä. Ja sitten meillä on Euroopan rajavartioston apuohjelma ja vaikka vaikeuksia onkin ollut, koetaan huomioon Libyan epävakaus on nyt käynnistämässä koulutuspuoltaan ja voimavararakennusta Libyan viranomaisten piirissä. Ja haluan myös painottaa sitä, että tuossa koulutuksessa ihmisoikeusnäkökulma ja humanitaarisen lainsäädännön noudattaminen on punainen lanka. CNN äskettäin julkaisemat kuvat orjamarkkinoilta Libyasta ovat luonnollisestikin laukaiset avaa suoraan tuomioita kaikkialta, mukaan lukien EU. Korkea edustaja teki näkemyksensä erinomaisen selväksi tässä suhteessa, kun hän puhui parlamentissa asiasta viime viikolla Afrikka-konferenssissa, jonka isäntänä oli puhemies Tajani, Tajani. Ja hän puhui Afrikan unionin puheenjohtajan Kondein kanssa, kuten myöskin Afrikan komission puheenjohtajan Musa Fakin kanssa. Ja näin hän julkaisi yhteiset lausumat hänen kanssaan, teki yhteistyötä IOM kanssa ja sen pääjohtajan Peter Swingen kanssa. Hän pyrkii näkemään, mitä muuta voidaan vielä tehdä yhdessä IOM kanssa – Libyan joutuneiden pakolaiden, pakolaisten aseman parantamiseksi. Libyan puoliset toimet kannattaa ehkä mainita. Ensimmäistä kertaa Libyan viranomaiset julkaisivat selkeän viestin siitä, että aivan selvästi ilmaista, että sillä on yhteinen vastuu ainakin, kun käsitellään laittoman maahanmuuton ongelmia ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Joten tässä on ikään kuin asennemuutos kyseessä. Ja pyrimme hyödyntämään sitä, että saamme tehokkaampaa yhteistyötä aikaiseksi. Myönteinen osa ehkä oli se, että viime viikolla Tripolissa Libyan viranomaiset ensimmäistä kertaa koskaan pitivät koordinaatiotyöryhmän kokouksen, jossa käsiteltiin maahanmuuttoa YK jäsenvaltioiden kanssa ja myös EUn kanssa. Kannattaa myös huomata reaktiot afrikkalaisista maista. Aika moni kriittisesti otti kantaa siihen inhimillisen käsittelyn puutteeseen, joka oli nähtävissä Libyassa. Ja Libya on kuunnellut tätä kritiikkiä. Ja siksi meidän tavoitteenamme on hyödyntää tätä, hyödyntää tätä tänä huomenna pidettävää huippukokousta Afrikan unionin ja Euroopan unionin välillä – hallitusten valtion päämiesten kokousta Abidjanissa, käyttää sitä tapana nivouttaa yhteen vielä enemmän yhteistyötä meidän ja afrikkalaisten maiden välillä, kuten myöskin Libyan kanssa. Erityistavoite, jonka olemme itsellemme asoittaneet, on se, että pyrimme lisäämään niiden maahanmuuttajien määrää, jotka vapaaehtoisen paluun myötä palautetaan kotimaihinsa. Ja sitten vielä kehotus varovaisuuteen. Riippumatta näistä mahdollisuuksista, joita saamme nähdä ja joita pyrimme hyödyntämään, meidän täytyy olla realistisia siinä suhteessa, että Libya on erittäin epävakaa maa, jolla ei ole käytössä sellaisia hallinnollisia instituutioita, joiden avulla tuo maa voisi tehokkaasti ja täydellisesti pureutua tähän ongelmaan. Tämä huomio merkitsee myös sitä, että Libyan ja meidän kapasiteettimme olla mukana yhteistyössä on rajoitettu. Me pyrimme sitä kapasiteettia laajentamaan, mutta tietenkään se ei voi tapahtua vain yhtäkkiä. Ja tämä onkin se viimeinen kohta. Sanoisin, että luonnollisestikin meidän täytyy puuttua ongelmiin, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon ja puuttua niihin aivan suoraan. Mutta meidän tulisi myös olla tietoisia siitä, että ainoa todella kestävä ratkaisu laittoman maahanmuuton suitsimiseksi ja pakolaisten humaniksi kohteluksi on saada Libyaan vakaa tilanne ja rauhan ja turvallisuuden palauttaminen tuohon maahan. Kiitoksia. Ja paljon kiitoksia lopulta. Mart Hiemalta, puheenjohtajamaan näkökulma, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Äh, paljon kiitoksia siitä, että kutsutte myöskin puheenjohtajamaan edustajana minut tänne puhumaan hyvin mielelläni. Kerron meidän näkökulmastamme, puhun hyvin lyhyesti ja yleisluotoisesti. Aikaisemmat puhujat jo toivatkin niin paljon näihin aiheisiin liittyen esiin. Kun maahanmuuttokriisi iski äh, jälleen kerran kesäkuun puolessa välissä, välimerellä, Italia joutui valtavan paineen alle ja puheenjohtajamaa toimi heti. Me muutimme aikatauluja tauluja Tallinnan neuvoston kokouksen osalta ja päätimme ähm, ottaa esityslistan tärkeimmäksi kysymykseksi kokoukseen maahanmuuttotilanteen Italiassa. Ja me pyrimme käymään läpi kaikki ne toimet, joihin Euroopan unioni ja Italia olivat ryhtyneet Libyan kanssa ihmishenkien pelastamiseksi. Monen kerran olemme keskustelleet näistä asioista jo viimeisimmän kerran muutama viikko sitten, niin meillä on EPCR ryhmä, jossa olemme pyrkineet vielä yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan asiaa ja löytämään ratkaisuja. Anders Anvelt Virron sisäministeri on ollut myöskin henkilökohtaisesti mukana hyvin paljon. Hän on ollut kaksi kertaa Italiassa keskustelemassa asiasta Italian ministerien kanssa. Ja myöskin eh, elokuussa tapasi tähän tarkoituksena tavata libyalaisia kaupunginjohtajia. Valitettavasti nämä kaupunginjohtajat eivät päässeet paikalle, mutta suunnitelma oli tällainen. Ministerit ovat olleet myöskin aktiivisia eh, Keskivälimeren kontaktityöryhmässä joka heinäkuussa Tunisissa kokoontui ja ähm, tämän jälkeen Berliinissä, vaikka tuo kaupunki nyt ei olekaan kovin kaukana, kovin lähellä näitä muuttovirtoja. Luonnollisesti, jotta me voisimme toimeenpanna tämmöistä suunnitelmaamme, me tarvitsemme riittävää rahoitusta – ja tämä koskee kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita, Euroopan unionin ja Afrikan maiden rahasto ja erityisesti siihen liittyvät kysymykset ovat olleet hyvin korkealla esityslistalla. Niistä keskusteltiin sekä neuvoston kokouksessa Yhdysvalloissa että Eurooppa-neuvostossa ja jäsenmaissa on laaja kannatusta sillä, että tukisimme Libyaa ja että puuttuisimme laittomiin maahanmuuttovirtoihin ja että meillä olisi kylliksi rahoitusta tähän ja tätä rahoitusta vielä kasvettaisiin ajan myötä. Prioriteettien joukossa jäsenmaiden mukaan niiden joukoissa, joita tulisi rahoittaa, on ihmisten olosuhteiden parantaminen eri keskuksissa ja myöskin tuen antaminen paikallisyhteisössä näille ihmisille. Lokakuun Euroopan neuvoston kokous 19. ja 20. päivä vetosi sen puolesta, että jäsenmaat löytäisivät riittävää rahoitusta EUTFlle. Ja tämän jälkeen puheenjohtajamaa on pyrkinyt tekemään töitä varmistaakseen sen, että Koreperin kokouksissa asiasta keskusteltaisiin, kuten yleisasianeuvostossa. Ja tämä asia on ollut myöskin käsittelyssä pysyvässä edustustossa, kun olen tavannut kollegoja ja uskoakseni tällä hetkellä voimme olla kyllä optimistisia. Voimme suunnata kohti uutta vuotta riittävän rahoituksen turvin. Voimme taata EUTF Afrikan toteutumisen ensi vuonna. Päättäisinpä ehkä tähän. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä käyttämään maksimissaan kolmen minuutin puheenvuoron. On ymmärrettävä, että hyvin monet haluavat käyttää puheenvuoron. Barbara Spinelli ensimmäisenä, olkaa hyvä. Joo. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää puhujia. Täytyy todeta, että melko lailla – minuun teki vaikutuksen äh, se ero, mikä on kaikkien näiden toimien välillä ja humanitaaristen tulosten välillä, kun me pyrimme äh, tarjoamaan tukea yhä enemmän. Muutama päivä sitten äh, saimme julkilausuman korkealta edustajalta sen mukaan Euroopan unioni ja jäsenmaat ähm, eivät ole vielä tehneet mitään, että voisimme vähentää maahanmuuttajien kärsimään väärinkäyttöä. Me olemme kaikki nähneet CNNn videon 12. marraskuuta. Siellä myytiin videolla maahanmuuttajia orjina, mutta kyllähän te kaikki nämä asiat tiesittekin. Te tiesitte tämän ja kuitenkin teitte itse Libyan kanssa sopimuksen Libyan kanssa ja joulukuussa 2016 meillä oli jo kertomus siitä, kuinka Libya ei ole turvallinen maa ja 11 huhtikuuta saimme jo tänä vuonna raportteja siitä, että maahanmuuttajia myytiin orju, orjina ja eri järjestöt ovat tuoneet näitä samoja ongelmia esiin. Eli tällainen on ongelma, ihmiset eivät saa lääketieteellistä psykologista apua äh, säilössä oleville maahanmuuttajille. Emmekä saa myöskään Libyassa apua äh, maahanmuuttajille. Kaikki tämä on poliittisesti ongelmallista. Nyt on kysymyksiä erityisesti tässä äh, Italian edustaja Morkonelle, kun tarkastelemme 2017 tilannetta. Ja kun otamme komission jäsenen niin Euroopan neuvostossa annettavat vastaukset, tämä on teille, nyt tohtori Morkonen myöskin minulla on tässä Italian sisäministeriöstä saatu asiakirja, joka käsittelee kirjaimellisesti palautettavien henkilöiden määrää ja vuosien 2012-2017 välisenä aikana mm, kirjattuja maahan ja eh, Ministeri Morkonen, tässä Amnesty International on vaatinut eh, Eurooppa neuvostolta ihmisoikeuksien suojelua. Minä tällaisiin hölmöyksiin kyllä usko, mutta kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä tätä on toisteltu jo viime joulukuusta asti. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että Italian hallitus ja Euroopan unioni eh, molempien pitäisi alkaa nähdä todellisuus näiden hölmöilyjen taustalla. Kiitoksia. Um, if you, I I know that a lot, I uh, mean, the contributions will all be very powerful, so if you don't mind. Täällä on varmastikin hyvin vahvoja kommentteja, mutta jos tämä teille sopii, voisitko vasta kaikkiin kysymyksiin vasta kierroksen lopuksi, vaikka ne on, olisivat suoraan teille suunnattuja. Eli Svain, olkaa hyvä. Eh, prefetto Morcone, bentornato. Ähm, Ministeri Morkonen, tervetuloa tänne valiokuntaamme. Jokin aika sitten äänestimme Dublinin sopimuksen uudistamisesta. Sehän määrittelee solidarisuuden periaatteet ja sen, kuinka jäsenmaiden välinen vastuu vastaanotossa jakautuu. Vaikuttaa nyt olevan niin, että Euroopan parlamentissa ei äh, toimita kuten neuvostossa, Euroopan neuvostossa, ulkoistetaan yhä rajoillamme valvontaa. Oletteko nyt sitä mieltä, että jo tehty ei riitä ongelman ratkaisemiseksi? Me olemme nähneet, kuinka neljän tunnin myöhästymistä on tapahtunut meripelastus ja hiljattain viisi henkilöä, joista neljälle lapsia kuoli meripelastushankkeessa, jossa oli Italian edustajia mukana. Meillä on tästä myöskin videomateriaalia ja Sea-Watch on tuonut esiin tapahtumaa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että meillä on tapauksia, jossa huolimatta erilaisista Italian merivartioston varoituksista näitä maahantulijoita tulee ja he sitten muuttavat reittiään. Vaikuttaa siltä, että salakuljettajat ovat hiukan muuttaneet nyt metodejaan ja tähän liittyy rikollista toimintaa ja tämä toiminta myöskin käännytyskieltoa rikkoa joukko. Ähm, meillä on valvontoimia, mutta niihin ei liity mitään tällaista äh, vahvempaa institutionaalista vastausta. Mm, meidän pitäisi ottaa huomioon se, että meillä on vastuu, todellista kontrollia pitäisi tehdä, mutta jos ajattelemme ihmisenkin pelastamista, tämä liittyy myöskin omatunnon kysymyksiin. Kaikkien ihmisten silmien alla käytiin cnn tämä video, jossa ihmisiä myytiin orjuuteen ja meillä on merkkejä myöskin siitä, että viranomaiset hyötyvät tästä tilanteesta. Salakuljettajat, tähän ei liity vain se, että meidän tulee maksaa ihmisten pelastamisesta, vaan se, että meidän pitäisi taata turvallinen Ähm, vastaanottaneille ihmisille tämä on nyt äh, aivan banaalia. Meillä on tuhansia ihmisiä, jotka ovat äh, Libyan militian äh, suorassa hallinnassa olevissa keskuksissa. Nyt jos tarkastelemme näitä noin 2,4 miljoonan Euroopan unionin Afrikan rahastosta rahoitettuja hankkeita Libyan rajoille, eikö nyt tässä oli sellainen tilanne, että meillä on mukana toimijoita, joilla on omat intressinsä mukana Afrikassa. Mm, kun me tarkastelemme äh, näitä raportteja, rahoitus tulee usein kehitysyhteistyön rahoista ja äh, tämä ei kuitenkaan tapahdu 2008 äh, artiklan mukaisesti. Meidän pitäisi pystyä valvoa tätä ja tässä yhteydessä projektiin pitäisi liittää lisäkoulutusta esimerkiksi ähm, komissio on meidän mielestämme liian epämääräisesti toiminut Libya pitäisi valvoa. On todettu, ja on todettu, että kolmansiakin maita pitäisi valvoa. Mitä nämä maat, nämä kolmannet ovat? Kiitos. Kiitoksia. Kuten näette, nyt kello kuluu. Voisitko pyrkiä pitäytymään kolmessa minuutissa ja ehkäpä puhua hiukan hitaammin. Jos teidän on pakko puhua yli kolme minuuttia, tehkää niin, mutta älkää nyt puhuko liian nopeasti, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Enkä nyt tarkoita sitä, että Laura Ferrara puhuu seuraavaksi, mutta älkää nyt puhuko liian nopeasti kuitenkin. Käyttäkää tarpeellinen aika. Bene, eh, solo qualche settimana fa kierroksen muutama viikko sitten Euroopan unionin, eh, erityisesti Italian ja Libyan välisiä sopimuksia eh, tehtiin ja eh, me olemme puhuneet ihmisoikeuskysymyksistä ja käsitelleet sitä, minkälainen on maahan tulijoiden tila. Libyassa me olemme puhuneet eh, näistä summittaisista vangitsemisista ilman mitään määräaikaa, kidutuksesta, huonosta kohtelusta ja CNN video on tuonut esiin Libyassa tapahtuvaa orjakauppaa. Ja vasta muutama päivä sitten eh, Italian yleisradiotelevisiossa eh, radiotelevisiossa toi esiin sen, kuinka äm, raja vartijat äh, pyrkivät aivan syytä suotta pysäyttämään näitä maahantulijoita ja pyrkivät käyttämään tässä apuna esimerkiksi helikopteria. Tämäkin on ministeri Morkonille tämä kysymys. On aivan selvää, että ihmisoikeusrikkomuksia on tässä tapauksessa tapahtunut. Äh, Ansanasin hallinto saa kyllä meiltä tukea, mutta se ei pysty valvomaan omaa aluettaan. Tämä alue äh, suoraan tai epäsuorasti erilaisille sotilaallisille joukoille tai militioille kuuluu, ja ne ovat mukana ihmisten salakuljetuksessa ja näiden alusten lähettämisessä kohti Italiaa. Eli ja tässä nyt äh, Minulla olisi muuten kysymyksiä. Miksi meillä ei ole yhtä tunnustettua viranomaista Libyassa, kun me puhumme siitä, että olemme yhteyksissä Libyan rajavartiostoon ja sen merivartiostoon. Mikä on nimenomaisesti tämä taho, johon me olemme yhteydessä? Ketä me tuemme? Kuka on se, jonka kanssa me teemme töitä? Onko nyt Libyassa tilanne että myös sellainen, että me käymme sotaa ihmissalakuljettajia vastaan vai näitä maahantulijoita? Onko tarkoituksena taata se, että nämä maahantulijat eivät pääse rajojemme yli vai kuinka? Ja mikä on vastaanottokeskusten tila Libyassa? Tässä yhteydessä haluaisin tietää äh, hiukan enemmän näistä asioista. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Äh, nyt äh, meillä onneksi on aika... Ähm, Next is Caterina Cinici, please. Edustaja Kinici seuraavaksi. Grazie, grazie presidente. Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää omalta osaltani Haluaisin minäkin kiittää vieraitamme ja pahoittelen sitä, että en päässyt aivan aluksi paikalle, mutta tässä ministeri Morkonen varmaankin kertoi sitä, mitä ja kuinka paljon Italia tekee ottaakseen vastaan maahan tulijoita ja tarjotakseen heille ihmisarvoiset olosuhteet meidän alueellamme. Tässä on kollega, jota aikaisemman kollegan jo esittämä kysymys. Tämä Italian ja Libyan välinen sopimus Tämä nyt ei ole varmaankaan jotain, missä yhteydessä me olemme antaneet vapaat kädet, vaan meille tulee tiettyjä vaatimuksia liittyen esimerkiksi Libyan alueella vastaanottokeskuksissa säilössä olevien ihmisten olosuhteisiin. Meillä on hyvin dramaattisia tilanteita erityisesti alaikäisten kohdalla ja näitä ei pitäisi koskaan esiintyä, kun ihmisiä pidetään säilössä – maahanmuuttajien kohdalla. Meillä on hyvin paljon, mitä olemme tehneet jo Euroopassa, mutta hyvin paljon vielä teke- tekemättä, erityisesti mitä tulee ihmisarvoisiin olosuhteisiin ja oikeuksien toteutumiseen. Tässä korkeanedustajan vieraillessa paikalla olosuhteet on tullut esiin ja kun ajattelemme näiden pakolaisten olosuhteita, erityisesti kaikkein haavoittuvaisempien sellaisten tilannetta, tai sitä, mikä tilanne on, kun ihmiset palaavat tai erityisesti vapaaehtoisesti palaavat maihinsa. Meidän pitäisi taata tämä toteutuminen mahdollisimman nopeasti. Ja tässä kollegat ovatkin viitanneet tähän, mutta haluaisin nyt mennä vielä yhteen toisen ulottuvuuteen. Minun käsittääkseni meillä ei vielä ole kylliksi eroa siinä, että vastustamme ihmissalakuljetusta, mutta myöskin keskittyisimme ihmissalakuljetuksen toteutumiseen, jonka yhteydessä meidän pitäisi käsitellä valtavia ongelmia liittyen ihmisoikeuksiin. Tämä on aivan perustavan luotoinen kysymys, johon me emme ole vielä kylliksi pystyneet puuttumaan. Mm, Meillä on Italian kaltaisia maita, joita tämä koskettaa kaikkien eniten. Mutta Euroopan unionin jäsenmaiden pitäisi solidaarisuuden myötä pyrkiä tekemään enemmän, ellei me joudu, ellei me pysty toimimaan tehokkaammin. Tämä kontrasti kasvaa vielä entuudestaan pahemmaksi. Please. Kiitos sitten Maren Thank you very much. I must say that... Kiitoksia. Joudun kyllä toteamaan, että olin huolissani ennen ja nyt olen entistä enemmän huolissani, kun olen näitä vieraita kuunnellut. Tilanne, niin kuin moni on sitä kuvannut, on paljon kamalampi kuin mitä haluaisinkin nähdä. Tämä valiokunta on erittäin kiintynyt ihmisoikeus, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratian toimimiseen. Ja tästä pääsi ensimmäisen kysymykseen, mikä, mitkä ovat EUn prioriteetit Libyassa. Tämä siis neuvostolle ja ulkosuudenhallinnolle. Onko tavoitteena torjua laitonta maahanmuuttoa vai pitäisikö tavoitteena olla joku muu? Sillä jos se on meidän prioriteettimme, ehkä me olemme ihan väärässä. Ehkä me olemme osa tätä ongelmaa. Haluaisin siis, että käsittelisitte tätä enemmän. Ja sitten meillä oli oikein mielenkiintoinen kuuleminen tänään aiemmin, jossa osa asiantuntijoista sanoi, että eilispäivän salakuljettajat ovat tämän päivän salakuljetuksen vastainen voima. Ongelmana on se, että kuka valvoo ja kuka on pakannut näitä henkilöitä On aivan selvää, että meillä ei ole selvää se, että kenen kumppanin kanssa me yhteistyötä teemme. Totta on se, että Libyan rannikkovartiosto toimii niin, että itse asiassa ihmiset juuttuvat Libyaan. Sehän on kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan. He pakenevat Libyasta, mutta heitä estetään tekemästä näin. Heidät tuodaan takaisin ja palautetaan vankiloihin. Tämä siis on ongelma, kun tarkastellaan sitä, minkälaisia tekijöitä tuetaan. Kovasti epäilen. Kuka on etelärajoilla meidän vastapuolemme? Kuka saa tuen ja rahan ja rahoituksen? Kolmanneksi, nämä vastaanottokeskukset, no nehän ovat vankiloita, ei yksikään niistä ole hyväksyttävässä kunnossa. Miksi me niitä rahoitamme? En minä kykene sitä selvittämään äänestäjille. Ei ole hyväksyttävää, että tällaisia ylläpidetään. Meidän pitäisi olla osa sitä prosessia, jolla ne suljetaan eikä ylläpidetään. Ja lopuksi kun puhutaan palautuksista, minusta tämä hieman vääristyy, kun sanotaan vapaaehtoinen paluu, kun ihmisiä pakotetaan ja lukitaan tiloihin. Jos käytetään käsitettä vapaaehtoinen paluu, niin minusta se ei ole asianmukaista tässä tapauksessa. Kiitos. Mark Koster, please. Kiitos Dietmar Koster. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Minulla oli vaikutelma alussa asti jo siitä, että tilanne ei ole Libyan välillä. Esitellään kaunistelevasti tilanne. Pitäisi esittää realistisemmin kuin mitä kollegat tässä nyt tekivät. No, Tämä dramatiikka tulee siis seuraavassa esimerkissä 6. marraskuuta. On nimittäin vakava yhteenotto Välimerellä tai tämmöinen tilanne. Siinä Libyan rannikko vartiosto toimi siinä, viisi ihmistä kuoli, yksi juhreista oli lapsi. Vene, jossa oli pakolaisia, lähetti hätäkutsun ja sitten Sea-Watch 3 alusta tuli paikalle ja sai tukea italialaiselta helikopterilta ja ranskalaiselta alukselta. Ne yrittivät nyt sitten pelastaa nuo pakolaiset hukkumiselta. Se oli 30 mailin päässä Libyan mutta sielläkin oli alus, joka kielsi tuon toiminnan. Sen myötä viisi pakolaista kuoli. Jos libyan tuo olisi pitänyt kansainvälisessä merioikeudessa, niin silloin tuo katastrofi oltaisiin vältytty. EU lahan on suhteet liberaalikovartiosta on niitä rakennettu. Tässä on koulutettu ja annettu rahoitusta ja tässä on sitten vastuuta myös EUlla. Ja kysymys kuuluukin, miten komissio arvioi tätä tapausta, mitä tehdään, jotta tätä voidaan tutkia tarkkaan. Ja sitten kysymys kuuluu, että onko olemassa jonkinlaista opetussuunnitelmaa, kun näitä rannikoita opet- koulutetaan, voimmeko me nähdä ne, edustajana onko monitorointiraporttia riippumattomilta toimijoilta päin, Liberanikovartiosto on viime aikoina loukannut kansallista oikeutta monta kertaa ja komission pitäisi nyt viimeinkin toimia, jotta kansainvälinen oikeus toteutuu myös käytännössä, eikä vain ole sanahelinää. Oli tällainen sattumus ja montia muutakin kamalin tapahtumia Libyassa. On kiisti tarpeen, että komissio panee Libya-strategiansa täytöpanoja ja uudistaa sitä, että se johtaa inhimilliseen politiikkaan. Kiitos. Mrs. Winberg. Edustaja Winberg. Tack, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia teille muille täällä tiedoista. Joudun toteamaan, että en ole oikein saanut selvyyttä joihinkin asioihin ja erityisesti, kuten mainitsitte täällä, sen, että prioriteettina on ihmiskauppan käyjien torjuminen. Ja näin se on selvä, että se onkin siitä, mutta miten se hoidetaan, kun ihmissalakuljettajia nähdään veneessä, niin mitä sitten tehdään? Mennäänkö heidän kanssaan Italiaan ja siellä ryhdytään toimiin vai miten? Ja sanotaan, että me tarkoitus lähettää kolme alusta Libyaan. Mikä siinä on tajoituksena? Että pakolaiset ajetaan takaisin Libyaan tai Italiaan tai mihin? Mitä tässä aiotaan tehdä? Tässä on aika monta kysymysmerkkiä. Ja sitten totesitte, että 32 prosentin vähennys Libyasta Italiaan. No voi kyllä olla. Mutta mikä sen tilalle on tullut? Jos katsotaan vaikka Espanjaa nyt niin kolminkertainen lisäys verrattuna edelliseen vuoteen. Nyt on vaan käytetty toista kulkureittiä. Pelkästään viime viikonloppuna 500 maahanmuuttajaa tuli Etelä-Espanjaan. Ja me näemme tässä, että he valitsivat kerta kaikkiaan toisia reittejä. Ensin Turkki painostaa meiltä sopimusta, joka ei toimi. On vaan ajan kysymys, kun sieltä vaaditaan lisää rahaa ja päästetään ihan rajaton määrä maahanmuuttajia Kreikan kautta tänne. Ja sitten Libyan tilanne, mikä sitten seuraava askel on? Neuvottelemmeko Marokon kanssa? Minusta kaikkein inhimillisintä olisi se, että sanotaan ei. Eurooppa on tehnyt osansa ja jokainen maa, jokainen hallitus hoitako oman maansa ensin kädessä. Näin saamme pysäytettyä myös nämä kuolemantapaukset välimerellä. Meidän täytyy osata sanoa ei. Weidenhauser, please. Weidenhauser seuraavaksi. Kiitos. Viimeiset päivät ja viikot on nähty paljon uutisia Libyan tilanteesta, tuoriudesta sun muusta. Ja tämä vahvisti sen jo, mitä epäiltiin pitkään, mitä pelättiin. Monet valitsijat, monet äänestäjäni ottivat minun yhteyttä ja kysyvät, että mitä nyt oikeasti on tapahtunut. He olivat järkyttyneitä. Minua ärsyttää, etten ole saanut lisätietoa. Minua myös ärsyttää se, miten tässä nyt kierretään kuin kissa kuumaan puuroa. Ja tämä avuttomuus minua nyt ottaa päähän tässä tilanteessa. Ja no, jos halutaan torjua ihmiskauppaa, ja se on äärimmäisen tärkeä tässä tilanteessa, tiedämme, mitä kaasuttavia tapahtuu, ja jos nyt haluaisin tehdä tosissaan töitä, niin pitäisi varmistaa se, että ihmiskauppien avulla voidaan torjua ihmiskauppaa. Se voisi olla hyvin fataali lähestymistapa tähän ongelmaan, joka vain osoittaa, miten avuttomia tässä ollaan. Minua kiinnostaisi myös se, että joskus nyt ainakin olisi, voisitte kertoa meille lukuja tästä tilanteesta. Monesta ihmisestä on kyse? Montako ihmistä nyt on Libyassa tällä hetkellä säilössä ja kiinni? Jos haluan nyt käsittää tilannetta, oletan, että tiedätte, tai voisitte nämä luvut kertoa vai ettekö? Okay, thank you. And... Kiitos. Edustaja Losing. Ja, vielen dank. Kiitos. Täytyy myöntää, että minäkin olen hyvin järkyttynyt siitä, mitä täällä nyt on puhuttu, mutta erityisesti se, mitä ei ole täällä puhuttu, tässä pelottaa ja miten yksipuolinen tuo tilanne Libyassa ja erityisesti Libyan vesillä esitetään Viime viikolla tapasin Metsän Son Frontierin edustajia, Sea-Watchin edustajia, ja siellä minulle kerrottiin tapauksista. No, enemmän tämmöisiä esimerkiksi tapauksia kuin yksi aikaisempi puhuja jo tässä mainitsi. Näin kuvia siitä, miten libyalaiset rannikkovartijat ampuivat tällaista venettä kohti ja tuosivat ne ja sitten tipot veteen ja silloin nämä ihmiset äh, to, toimivat ja Sea-Watch halusi pelastaa nämä ihmiset, mutta sitten nämä rannikkovartijat ampuivat aseella Sea-Watchia vastaan ja väkivalla näin ollen heitä estettiin pelastamasta ihmisiä vedestä. Sitten tuossa videon taustalla näin myös muitakin aluksia. En nyt tunnistanut tarkkaan, oliko se Italian rannikkovartiosto vai mitä aluksia ne olivat, jotka seurasivat tumput suorina, mutta siellä oli kyllä aluksia paikalla, muitakin aluksia, jotka seurasivat kaikkia tumput suorina. Ja nämä eivät ole yksittäistapauksia. Lääkärit ilman rajoja ja watch edustajat sanot minulle, että tällaista tapahtuu lähes päivittäin yhä uudestaan. Ei näin voi olla, että Italian viranomaiset ja libyalaiset järjestöt eivät tätä muka tietäisi. Kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu valovien silmien alla ja hiljaa hyväksyen. Tästä täytyy sanoa, että olen kauhuissani, niin jos nyt sitten puhutaan ihmisestä käsittelystä, ihmisoikeuksista, humanitaarisesta oikeudesta, esimerkiksi sana pelastustoimenpide. No se toistuu täällä yhä uudestaan. Tässä ei ole kyse siitä, vaan EU tekee juuri sitä, mitä kollega Ruotsista juuri äsken sanoi. Hän sanoi ei. Hän sanoi ei pakolaisille ja hän sanoi myös ei näiden ihmisten jäämiselle Sitten kysyisin, mitä koodeksia itse asiassa on, kun koulutetaan näitä libyalaisia rannikkovartioita ja mitä, mikä la, oikeudellinen perusta siinä on käytössä. Ja sitten vielä kysymys siitä, mitä komission edustaja ja eu edustaja kutsuvat kestäväksi ratkaisuksi. Mikä on teistä kestävä ratkaisu? erityisesti ajatellaan sitä faktaa, että tällä hetkellä lähes kolme kertaa niin paljon ihmisiä kuolee aavikoilla kuin välimerellä. Onko tämä kestävää, jos sanotaan, että ammun pakolaisia merellä, jotta he, nämä ihmiset sitten myöhemmin pakenevat aavikolle, että toiset maat kuin Niger – voi näin toimia sitten, että no maahanmuuttovirrat tuolla sitten hoituisivat ja muureja rakennetaan pidemmälle ja korkeammalle vai onko teillä ehkä sittenkin humanitaarisempi ajatus tästä kestävästä maahanmuuttopolitiikasta? Kiitos. Okay, thank you. Uh, Mr. Kiitos edustaja Kora. Sì, grazie Presidente. Io sarò... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. En halua enää toistaa sellaisia asioita, joita täällä on eh, monta kertaa jo toisteltu. Kollegat ovat jo monta kertaa todenneet samat asiat. Minulla on kaksi asiaa Rifti Morkonelle. Ensinnäkin eh, Haluaisin ymmärtää tähän Libyan operaation liittyen lopultakin, onko Italia se, joka surman osan taloudellisista resursseista antaa, vai mikä on tämä jakauma tarkalleen ottaen rahoituksessa tuossa operaatiossa? Ja mitä sitten tulee tähän rahastoon? Meillähän pitäisi olla jonkinlaisia kehityskriteerejä kuitenkin rajojen valojen suhteen. Tämä liittyy muihinkin kriittisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi Turkkiin. Meillä on ollut ähm, kaikista jäsenmaista näissä muissa tapauksissa tulevaa rahoitusta ja haluaisin ymmärtää, onko tämä nyt tilanne, jossa jälleen kerran taloudellisestikin Italia kantaa koko taakan äh, tästä sopimuksesta. Ja toinen kysymys, äh, tämä liittyy suoraan mahdollisuuteen äh, tehdä töitä teidän he, ministeriönne kanssa. Tämä liittyy siihen, mitä on sanottu kidutukseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin liittyen Libyassa. Italian ministeriö. Onko siellä jonkinlaisia mahdollisuuksia löytää ratkaisuja tai onko ajatuksia ratkaisuksi tai Euroopassa? Ja onko teillä tarkoitusta käynnistää jonkinlaista tutkimusta siitä, miten tarkalleen ottaen Libyassa tapahtuu? Thank you. Um, Lorenzo. Kiitos. Lorenzo Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, kaikille esittelijöille suunnata äh, kiitokseni ja kaikille vieraille, erityisesti Maria Morconelle. Ja haluaisin äh, myöskin todeta, että tässä yhteydessä minä olen oppositiossa hallituksen nähden, nähden. En halua ministeriötä kritisoida sinänsä. Valtavan hienoa työtä on saatu aikaan Libyassa näinä viime kuukausina. Ja myöskin olemme tehneet sopimuksen rajavalvontaan liittyen. No, ongelma ei ole tämä. Kollegoilta on ö, kuultukin jo viittauksia tähän. Meillä on perustuva luontoinen ongelma. Mitä Eurooppa tekee? Italia on tehnyt jo liikaa. Euroopan unioni eh, pohtii täällä, mitä Italiaan lähetettäisiin, jotta ongelma ratkaisi, mutta perustava luontoinen ongelma on se, mitä voimme tehdä, että Libyan saisi vakautettuna. Ei voi olla niin, että vain Italialle kuuluu tämän työn tekeminen. Ja tässä katson Mario Morconeen Mm, prefekti Morkonen ja ministeriömme. Mutta mitä Euroopan unioni tekee, mitä neuvosto tekee, mitä komissio tekee? Libya pitäisi vakauttaa, sillä me olemme tätä työtä tekemässä Libyassa, mutta kuka muu nyt tässä auttaa? Minähän itse jo totesin, että itse olen oppositiossa hallitukseen nähden. Eli haluaisin tiedustella nyt Ähm, tätä edustajilta. Me haluaisin myöskin äh, korkata edustaja Mogherinilta tiedustella, mitä Eurooppa tekee Libyan vakauttamiseksi. Täällähän on ulkosuudenhallinnon edustaja vielä paikallakin. Sillä ellemme nyt tee jotakin, että Libya saataisiin tasapainoiseksi valtioksi, sitten me vain puhelemme täällä tässä kyseessä on inhimillinen ulottuvuus. Me emme koskaan saa tätä eksodusta pysäytettyä. Meillä on tuhansia ihmisiä liikkeellä. Emme me voi luottaa tässä asiassa vain Italiaan. Minä sanon sen italialaisena. Tämä on aivan täysin mahdotonta hyväksyä voin sanoa sen suoraan täällä salissa ja e, e, tämän esitän nyt eri edustajille, Euroopan komission edustajille. Mitä te teette, jotta me saisimme poliittisen ratkaisun Libyassa aikaan? Muutenhan me vain jatkuvasti vain puhumme ja puhumme tästä asiasta. Okay, and last speaker. Viimeinen puhuja lyhyesti, kun hän on saanut puhelun päätökseen Jadowski. Lyhyesti, Thomas. Thank you very much. Um, Ani... Kiitoksia. En ole nyt täällä kritisoimassa Italiaa, sillä uskon, että se on onnistunut monissakin asioissa ja meidän tulisi kiittää Italiaa mahdollisimman paljon. Viime kuukausina Kyllä, Italia olisi toiminut niin kuin se on toiminut, niin Euroopassa olisi ollut valtava määrä ääriliikkeiden kannattajia enemmän kuin tällä hetkellä. Kysymys Välimerellä toimivista voittoa tavoittelemattomista järjestöistä. Or your excellent... Niin haluaisin kiittää. Thomas, keep going. Thomas, jatka vaan. Excellent work. Haluan kiittää teitä loistavasta työstä. Haluaisin kiittää Italian instituutioita. Jatka vain, Thomas. Okay, okay, my question was about... Uh... Kysymykseni liittyy yhteistyöhön kansallisjärjestöjen kanssa Välimerellä. Ensinnäkin, mitä tilanne nyt näyttää, jos puhutaan siitä, mitä ehdotitte kesällä. Ja toinen kysymys liittyy yhteistyön tulevaisuuteen Libyan kanssa. Miltä se teistä näyttää? Entä nämä monet ongelmat, miten tämä voidaan ratkaista Italian kanssa, kun toimitaan Libyan veisillä ja miten voidaan estää ihmisten salakuljettaminen. Kiitos. Thank you very much. Um, we, we're running way over. Kiitos. Aika on loppumassa, mutta annan riittävästi aikaa vastauksille, erityisesti herra Markonille, joka sai paljon suuria kysymyksiä viime kuussa. Valtuuskunta järjesti matkan Tunisiaan. Haastattelimme Libyan rannikko vartiosta jäsenen, niin kuin edustaja Vesia voi vahvistaa, ja tämä oli hyvin syvällinen vierailu, joten haluat tulla mitään väärinkäsityksiä, tietysti Libe, josta oli edustaja paikalla, kuuntelimme tarkkaan, tiedämme miten monimutkainen tämä tilanne on ja ymmärrämme kuinka valtava haaste tämä on. Ei tässä enempää, mutta tämä haluaisin sanoa. Edustaja Versia oli mukana, hän voi tämän vahvistaa myös, mutta nyt olkaa hyvä, yrittäkää vastata. Grazie, Presidente. Io... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin kiittää ensinnäkin parlamenttia. Äh, täällä muutamat äh, jäsenet viittasivatkin jo siihen valtavaan työhön, jota on tehty, kun on pyritty uudistamaan Dublinin sopimusta. Tämä on jotakin, mikä meitä Italiassa ja nyt sallitte, sallinette, että tämän kannan ilmaisen. Tämä on meille ollut erittäin tärkeää ja me olemme arvostaneet erittäin suuresti sitä sitoumusta, jota on osoitettu tämän työn aikana myöskin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Vaikuttaa, että tämä on nyt todellista solidaarisuutta askel solidaarisuudessa ähm, perusperiaatteiden alalla. Pyrin nyt tämän nopeasti tekemään. Ja sitten tämä Barbara Svinelin kysymys ehkä viimeisenä, kun se on kaikkein kovin pähkinä mutta vastauksin kaikki MSF lukunottavatta ovat allekirjoittanut. Minä en tiedä miksi näin on. Minä olen 44 vuotta ollut mukana hallinnossa. 2016 mm. oli tuo päivä. Mm. Mutta en kyllä tiedä, miksi näin on. Kaikki ovat, kaikki osapuolet allekirjoittaneet sopimuksen. Ja Kyllä tässä ainakin jonkinlainen minimikunnioitus pitäisi olla kansainvälisiä sopimuksia kohtaan. Miten sitten tulee Italiaan? Suoraan sanottuna Italia ole vain tyytynyt siihen, että toisi esiin ongelmia ja että rauhallisessa edellisessä oman solidaarisuutensa tyydyttäytyneenä. Minä jo 2016, anteeksi, puhuja korjaa 2006 totesin näin maahanmuuttoon liittyen. Kaikki se, mikä nykyisin, no minä nyt tässä haluan viitata erääseen kuuluisaan kirjaan, kun en halua ketään loukata, mutta sanotaan, että minä nyt jo vuonna 2006 varoitin tästä. Italia on päättänyt kuitenkin toimia ja Libyan vakauttaminen, demokraattisen kulttuurin kasvattaminen tuossa maassa, ihmisoikeuksien puolustaminen ja ennen kaikkea riippumattomuuden, ihmisten koskemattomuuden puolustaminen. Te tiedätte, että YK, ja tässä yhteydessä viittaan todellakin YK on on todennut aivan samaa. Lopultakin tarkoituksena on se, että me emme tukisi vain Libyaa, vaan muitakin Afrikan maita. Tämä on sellainen teema, joka aivan liian pitkän aikaa on ollut unohduksissa. Äh, ihmisten oikeuksien kunnioittaminen Afrikassa, Libyassa ja muissakin maissa, ähm, Etelässä ja muuallakin Afrikassa. Tilanne ei välttämättä aina ole parempi missä muissakaan maissa. Ja tässä arvoisa edustaja Kosta, ähm, tässä kyseessä oli ehkä 800, ehkäpä hiukan vähemmän, mutta mielestäni on todellakin järkyttävää, että enemmän ole tapahtunut kuitenkin tässä vaadittaisiin rikosoikeudellista käsittelyä. Teema ei kuitenkaan ole tämä. Meidän pitäisi taata ihmisten oikeudet tässä meidän pitäisi puuttua ihmissalakuljetukseen. Se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy myöskin kiinnittää huomioon ihmisten, ihmishengen ja oikeuksien suojelemiseen. Tämä on se ajatus, joka meillä Italiassa on. Ja mitä sitten tulee Ähm, Libyan rannikkovartiostoon, äh, kuten jo on Kuten ne todettu, me kaikki tunnemme kansainväliset standardit äh, alalla. Me olemme nähneet myöskin kaikki se, mitä 6. Äh, marraskuuta tapahtui. Minä näin tämän televisiossa. Olen nähnyt äh, myöskin Facebookissa videopätkiä sinne. Libyalaiset itse ovat näitä videopätkiä lähettäneet. Minä nyt en tee mitään tuomiota itse päässä tässä asiassa. Minä odotan sitä, että ähm, oikeuskäsittely tuo esiin sen, onko normeja rikottu. Ja mitä sitten tulee kaikkiin näihin muihin huomioihin, joita tuli esiin, minä olen täysin vakuuttunut siitä ja ylpeäkin siitä, mitä minun maani on viime vuosina saanut aikaan. Me olemme 700 mm, 000 henkilöä onnistuneet eh, kohtaamaan maamme porteilla ja eh, kuten tiedätte, minun maani on 700 ehm, 000 henkilöä ottanut vastaan ja tässä eh, hyvä edustaja Spinelli, tämä Amnesty Internationalin viittaus on aivan paikkansa pitämätön. Tämä ei ole totta. Ei ole mitään todisteita tällaisia. Nämä ovat jotakin 007 juttuja, että käyttävän liikaa elokuvissa. Suoraan sanottuna ei Italian poliisilla ole tämmöisiä laitteita käytössään, eikä minkäänlaista yhtään todistusta ole, todistetta ole olemassa paitsi yleisiä väitteitä näistä väärinkäytöksistä. Minä sanoisin, että Amnesty Internationalin raportti on vääristelty ja arvoisa ähm, Edustaja Spinelli, pahoittelen kyllä suuresti, minun on pakko tämä todeta. Minä olen vuosien ajan äh, lehdistöstä lukenut äh, näitä väitteitä, mutta minä haluan sanoa, että Italia ei ole koskaan ketään mm, käännyttänyt näin. Te puhuitte siitä, että meillä olisi väkisin tapahtuvaa käännytystä. Tämän, mutta tämä on aivan eri asia, mihin te viitataan, tämän julkisen turvallisuuden kysymys. Ja kollega, kuinka nyt tässä sanoisin, tuo esiin tällaisia tapauksia, tuli sellaisia, jotka eivät minkälaista turvapaikkaa hae, jotka tulevat sitten laivalla yli. No ei, ei tämä nyt varmaan kiinnosta koko parlamenttia tällainen asia, voimme keskustella tästä myöhemmin kahden kesken. Ja sitten mitä tulee näihin muihin asioihin, haluaisin vielä todeta jotakin. Italia on ylpeä siitä, mitä on tehnyt. Ja minun täytyy kuitenkin todeta, että saksalaiset, ranskalaiset ystävämme ja muut Euroopan maat, jotka ovat mukana tässä kontaktiryhmässä, jonka olemme Roomassa perustaneet ja jolla on tärkeä päämäärä. Tämä päämäärä on Libyan vakauttaminen, mutta myöskin äm, toipuminen näissä maissa, Liberin ja Libyan kaltaisissa maissa, sillä aivan liian kauan aikaa me olemme unohtaneet nämä Pohjois-Afrikan maat ja jättäneet ne oman onnensa nojaan nykyisin elämänlaatu, ähm, ihmisten elämänlaatu erityisesti Pohjois-Afrikassa on aivan hirvittävän paljon matalampi kuin meillä. Tässä on todella, todella suuri kuilu äh, ja tässä maahanmuuttosopimuksessa Italian hallitus on käsitellyt tätä Libyan äh, paikallisessa kanssa. Meillä on myöskin kansainvälisten organisaatioiden välityksellä tapahtuvaa työtä ja haluaisin tässä todellakin äh, vedota myöskin YK puolesta Italian kansalaisena sanon tämän, en halua politiikkaa harjoittaa, mutta sanon tämän vain kansalaisena. Minun maani osallistuu hyvin äh, suuresti työhön ja sitten kuulemme, äh, että meillä on YK edustaja, joka tarkastelee tätä Libyassa tai muualla tapahtuvaa ja esittää äh, syytöksiä tällä tavoin solidarisuutta huolimatta. Thank you, Mr. Kiitos, herra Morcone. kello tikittää, mutta herrat Filori ja Pike, ehkä teillä taisi olla pari-kolme kysymystä osoitettu, jos voisitte auttaa minua ja antaa hyvin lyhyet vastaukset, muutama virke kukin, jos se onnistuisi. Kiitos. How much time do I have? Couple of minutes. Paljonko aikaa meillä on? Have... Parisen minuuttia millään. Meillä on kuuleminen tulossa. Tästä syystä on sitä kaikki lyhyesti, koska tiesin, että näin tulee käymään mutta parisen minuuttia. Jos teillä oli suoran kysymyksiä. Excuse. Pahoittelut ensinnäkin. Valitettavasti en ymmärtänyt tiettyjä puheenvuoroja, koska Ranskan tulkkaus ei ollut saatavilla. Pahoittelut siis, jos sen voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta pyydän nyt Tätä olemme toistelleet jo useasti tässä parlamentissa näissä tilanteissa, että tämä tulisi aivan selväksi. EU ei rahoita säilönottokeskuksia Libyassa. Säilönottokeskukset, olemme kaikki tässä samaa mieltä, ovat, koska tuo tilanne pitää sulkea siellä ja haluamme sen tehdä täysin ja kumppanimme kuuteen IOM ja UNHCR. Vetämme kaikki sen puolesta, että suljettaisiin nämä keskukset ja että korvattaisiin avointen keskusten järjestelyllä. Tämä on selvää. Me emme rahoita sääntökeskuksia Libyassa. Annamme rahaa kumppaneillemme, eli IOMlle ja UNHCRlle, jotta parannettaisiin mahdollisimman paljon tilannetta ja jotta pakolaisten ja maahanmuuttajien tilannetta noissa keskuksissa parannisi. Nämä toimet liittyvät terveydenhuoltopalveluihin muun muassa. Toimilla pyritään parantamaan saniteettitiloja, mutta esimerkiksi halutaan varmistaa se, että maahanmuuttajat päästä, saataisiin pois noista keskuksista. UNHCR Tuhat ihmistä on saatu pois näistä keskuksista, mikä on pieni voitto. Ja se on tehty tällä tuellamme. Ongelma on tällä hetkellä se, että Libyan viranomaiset, jotka vastaavat näistä keskuksista, eivät halua liikkua mihinkään suuntaan. UNHCR ja IOM vetovat sen puolesta, että avattaisiin avoimet keskukset ja Oletan, että parlamentin on tehnyt niin, no valtuuskunta meni niin Libyaan ja se tosi myös sen puolesta. Sitä odotellessa pitää toimia, jotta voidaan auttaa ihmisiä. Ja niin teemmekin. Ja myös on mistä mieltä, että Libyan rannikkovartiosta ei ole toiminut tehtävänsä tasalla. Tämä ei ole ammattimaista toimintaa tai rakennetta, eikä sen täytetty tarvittavia normeja ja juuri tästä syystä haluamme kouluttaa heitä. Ja suurin osa koulutuksesta liittyy siihen, että varmistetaan inhimillinen kohtelu maahanmuuttajien osalta. Tässä pitää noudattaa kansainvälisiä normeja, jotka ovat voimassa. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos ja olen pahoillani, että Vien teitä aikaa pois, mutta kiitos näistä vastauksista kysymyksiin. Herra Pike, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin, jotka ostettiin teille, jos voisitte vastata nopeasti. Very brief, I had the same. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Minulla oli sama ongelma laitteiston kanssa, joten osa kommenteista meni ohi. Mutta otamme ehdottomasti huomioon se, mitä sanotte. Olemme aivan samaa mieltä näistä huolenaiheista, joita olette tänä, aamuna, tänä iltapäivänä esittäneet. Vastaanottokeskukset, täällä puhuttiin aivan selkeästi sitä, ei olen itsekin 12.9. tänä vuonna kuullut korkeimman edustajan sanovan, että nämä vastaanottokeskukset tai pidätyskeskukset tulee sulkea ja hän pyrkii siihen. Ja yksi tapa auttaa tässä on se, että luodaan vaihtoehtoja maahanmuuttajan pidätykselle. Ja Tämä on osa tällaista avustettua vapaaehtoista paluuta. Nimenomaan on kyse vapaaehtoisesta. Ei ole hyväksy mitään muita periaatteita kuin tuon organisaation perussopimukset, eli kyseessä on vapaaehtoinen paluu. Mikä meidän prioriteettimme on korkeudusten prioriteetti on ihmisten henkien pelastaminen ja että suojataan ihmisiä ja luodaan lailliset kulkureitit Eurooppaan niille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Tämä on meidän ensiprioriteettimme. Toiseksi meidän täytyy tietysti sitten käsitellä Laittoman maahanmuuttajien tilannetta Libyassa on 700 000 ihmistä tässä tilanteessa. Tämä on jopa mahdollinen humanitaarinen kriisi, joka on kehittymässä. Ja se saattaa muuttaa vielä huonommaksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Tämä on se todellisuus, jossa täytyy elää ja puuttua siihen kaikki mahdollisin työkaluin. Olemme tehneet yhteistyötä Libya-viranomaisten kanssa, kansainvälisesti tunnustetun hallituksen kanssa. Se on heikko hallitus, jolla ei ole valvontavaltaa, jolla ei ole kapasiteettia puuttua tähän tilanteeseen. Tämä on nyt se tilanne, jossa meidän täytyy toimia tuon hallituksen kanssa. Työskentely ei ole sama kuin, että hyväksytään se, mitä Libyassa on tapahtunut. Tämäkin pitää tehdä selväksi. Ja yhteistyömme puitteissa käydään keskustelua, jossa viranomaisten huomioon käännämme kohti näitä humanitaarisia ongelmia, joista tänä päivänä on keskusteltu. Viimeinen kysymys. Mitä EU tekee sen eteen, että Libyan tilanne vakautettaisiin? Korkeudustajan kanta on sataprosenttisesti se, että tuetaan YK rauhoimaa se on jumeutunut joksikin aikaa, kunnes uusi edustaja tuli valtaan. Syyskuussa olemme tukeneet häntä kaikilla eri tavoilla poliittisesti ja myös operatiivisesti tarjonneet sellaista tietotaitoa, jota voimme tarjota vaalikysymyksissä, toimielin rakennuksessa, koulutuksessa – ja koulutusta eri sidosryhmille libyalaisessa ympäristössä. Valtava tehtävä, kyllä me sen tiedämme ja tekin sen tiedätte, mutta korkeutusta on täysin sitoutunut tähän. Itse asiassa tällä viikolla hänellä on useita kokouksia Libyan osapuolten, kuten myöskin YK kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Ennen kuin vieraat poistuvat, niin sanoisin. Ja sen tästä keskustelusta huomasin, että tämä oli hyvin eloisa keskustelu, mutta haluan kiittää valiokunnan jäseniä siitä, mitä sanoivat sillä. Me en nyt halua väärinymmärryksiä. Kyllä ja olet huolissaan tilanteesta ja tietävät, mitä on meneillään. Ja Verja ja minä tapasimme Liberana kohdistan jäseniä ja osa työstää Dublin kysymyksiä ja osa Italia, niistä on Italiasta. Me olemme kyllä hyvin näistä asioista perillä Libyassa. Ja olisin korostaa sitä, että tämä nyt ole niin, että tästä keskustelua vain tänään. Olemme keskustelleet tänään ja aikaisemminkin Afrikka-kokouskin järjestettiin paremmin puhemiehen kanssa. Kaikki nämä asiat vaikuttavat valtavasti Liben toimintaan, olemme siinä mukana. Senpä vuoksi on niin paljon huolta ja tunteita pelissä, mutta kyllä tässä on myös faktapohjaa. Kiitos siis valkoinen jäsenille siitä, että ovat tässä niin omistautuneesti mukana. Ja olen hyvin kiitollinen. Herra Morkoon, että tulitte paikalle. Haluatteko sanoa jotain nyt edustaja Versia? Työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Monsieur, le Président, puisque vous avez... Puheenjohtaja, te olitte niin äh, ystävällinen, että viittasitte minuun monta kertaa kommenteissaan ja haluaisin sitten osallistua, mutta tässä on pieni sävyero. Libyan rannikkovartiosto ei valvo kuin pientä osaa Libyan rannikosta. Näin meille sanottiin ja toistettiin jatkuvasti Tunisiassa. Kysymys nyt on se, kuka valvoo Libyan aluetta ja vastu- vastausta ei ole, on sellainen tunne, joka saa meidät uskomaan tai suuren yleisön uskomaan, että me neuvottelemme Libyan kanssa, joten asia on selvä, mutta eihän näin ole. I think we also got a very good idea of this. Saimme myös hyvän käsityksen siitä, mikä tilanne on Libyassa ja miten hankala tilanne siellä oli. Jos ajatellaan säännöttökeskuksen ja muuta, joka tapauksessa tästä voitaisiin jatkaa pitkään, mutta oli sanoa, että tähän keskustelumme ja me ei pääty. Haluan kiittää kollegoita avustaan tänään. Kiitos myös vieraille tänä päivänä Kiitos. And, um, we will, we will continue this debate. Jatkamme keskustelua myöhemmin myös ulkosuhdehallinto ja komissio. Kiitos panoksista. Kiitos puheenjohtajan valtiolle, että antoi meille lisäaikaa. Selvä kollegat, kiitos sitten eteenpäin kuuleminen. If you're going to be present for the hearing, just, um, Jos jäätte paikalle kuulemista varten, niin pysykää aloillanne ja aloitamme. Ja jos haluatte poistua, niin poistukaa hiljaa. Kiitos. Eli nyt sitten kuuleminen, joka järjestetään yhdessä FAM-valiokunnan kanssa ja pyydän tuon valiokunnan puheenjohtajaa liittymään seuraani. je vais même sans la féliciter en me disant que c'est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 Uh, colleagues, um, if everyone is ready, we... Jos kaikki ovat valmiit, niin voimme aloittaa pahoittelut myöhäisestä aloituksesta niille, jotka tulivat tätä kohtaa varten. Aloitetaan. Jos kaikki ovat valmiit, aloitetaan kuuleminen. Ja hienoa, että FAN-valiokunnan puheenjohtaja Vilja Blankovicic ja myös, kuten tiedätte, kollegat. Kuuleminen tai siis no tässä käsitellään nyt luonnosta Miksi sanon kuuleminen? No aina kun fan tulee tänne, niin on yleensä kuuleminen, mutta no tässä oli kuuleminen aikaisemmin. En tiedä kuunteleeko kukaan, mutta no kollegat, Euroopan suojelumääräys on tässä aiheena. direktiivissä alkuunsa 12 maan toimista 2010, josta tammikuuta 2011 direktiivi astui voimaan ja jäsenvaltion ylipäin täytäntöön direktiivisäännökset ottaen osaksi kansallista lainsäädäntöystystä tammikuuta 2015 mennessä. Tämä mietintö on mahdollisuus Libe- ja FAM-valiokunnan esittelijöille arvioida sitä, miten väline perustuu keskinäisen tunnustamisen periaatteeseen, se tarkoittaa sitä, että suojelun määräys, joka on yhdessä jäsenvaltiossa, pitää tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, niin miten tätä on siis sovellettu jäsenvaltioissa, jotka tässä mukana. Eli tänään kuulemme esittelijöitä, jotka esittelevät tämän välikertomuksensa tilan, ja he ovat Soraya Post ja Teresa Jimenez Beserille. Eli minulla tässä lukee niin, että ensinnäkin Vilja saa puheenvuoron. Vai jatkanko? Selvä. Tämä nyt on epätasa-arvoista, että minä vain jatkan, mutta no aika syystä minä vain posotan menemään. Annetaan ensin puheenvuoro Sorajalle. Ole hyvä. Soraja Post viisi minuuttia ja sitten Teresa viisi minuuttia. Soraja Post siis viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Claude. Uh, yes. Kiitoksia, Claude. Minulla oli kunnia saada olla työstämässä eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanokertomusta. Jos se toimii, niin se voidaan ottaa käyttöön ja se estää näin henkilökohdistuva väkivaltaa. Se on yksi niistä aloitteista, joka voi saada kymmeniä tuhansia henkiä Aivan kuten rinnakkaisesittelijä Jimenez Pesarillin kanssa on huomattu, vain seitsemän eurooppalaista suojelumääräystä on annettu Euroopassa tähän mennessä. Se selkeästi osoittaa, että tähän mennessä ei komissio eivätkä jäsenvaltiot ole suhtautuneet näihin kysymyksiin vakavasti julkinen puoli, joka on yhteydessä uhreihin, eivät, ei tunne tätä kansainvälistä välinettä. Ja monet suojelujärjestöt, uhrien suojelujärjestöt eivät sitä tunne. Uhrit varsinkaan eivät ole kuulleet, kuulleet mahdollisuudesta hyödyntää sitä, että ne voivat ottaa kansalliset määräykset mukaansa esimerkiksi muuhun EU-maahan. Näin ollen tässä mietintöluonnoksessamme Olemme muotoilleet useita sivuja vaatimuksia ja askelia, joihin pitää heti ryhtyä. Eli seuraavasti vetomme komission ja jäsenvaltiota julkaisemaan koko luettelon viranomaisista, jotka ovat vastuussa Euroopan suojelumääräyksen julkaisemisesta, kuten myöskin luettelon keskusviranomaisista, jotka näitä julkaisevat jäsenvaltioissa ja tehdä tästä luettelosta helposti saatavin niin, että uhria voidaan suojata hyvin. Equal on siis tämän suojelumääräyksen nimi. Vaaditaan sitä, että otetaan huomioon sensitiivinen lähestymistapa, kun puhutaan avusta ja tukimenettelyistä – vaaditaan erityistoimenpiteitä jäsenvaltioiden toimeenpanevaksi tilanteessa, jossa uhrit ovat haavoittuvassa asemassa tai kun heillä on erityisiä tarpeita. Ilmaiset käännös- ja tulkkauspalvelut niille, jotka tällaista määräystä hakevat. Vaadimme jäsenvaltioita komissiota asettamaan selkeät aikarajat jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat julkaista näitä määräyksiä, että ne henkilöiden identiteetti ei paljastu ja annetaan tietoa viranomaisille, jotta nämä antavat riittävästi tietoa eteenpäin uhreille, kun ne tekevät päätöksensä määräyksestä. Vaatimus siitä, että vahvistetaan kansalaisjärjestöjen asemaa ja tarjotaan ihmisoikeuspohjaista, palvelulähtöistä koulutusta kaikille julkisen puolen viranomaisille, jotka työskentelevät tämän määräyksen parissa ja jotka ovat tärkeässä asemassa tässä ehdotuksessa, kuten poliisi ja oikeuslaitoksen jäsenet ja niin poispäin. Vettoamme myös siihen, että jäsenvaltiot käynnistävät pitkän aikavälin tiedotuskampanjoita, jotka liittyvät sukupuolipohjaiseen väkivaltaan ja täytäntöönpanoon niin, että otetaan huomioon myös tähän kuuluvat kansalaisjärjestöt. Koska olen itse ollut esittelijänä, minulla on myös omat huolenaiheemme. Eli henkilön turvallisuus minua järkyttää se, että viimeaikainen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tulo on johtanut siihen, että EU on keskittänyt tämän toimintansa vain ulkoisiin kysymyksiin. Me emme voi kääntää katsettamme siltä, että tällainen terrori on todellisuutta myös miltei kaikkien meidän elämässämme on ihan riittävää, kun katsoo sitä tietoa, tilastotietoa, jota meille tarvitaan, niin nähdään, että ei olla valtavasti tehtävää henkilökohdistuvalta väkivallalta suojelemisessa. Raportissa on väkivalta, joka kohdistuu naisiin, joka on EU-tutkimus, sanonut, että yksi kolmesta naisesta on saanut kokea seksuaalista tai ö, fyysistä väkivaltaa 15 ikävuodesta ylöspäin. Yksi viidestä on Äh, joutunut kokemaan. ahdistelua ja häirintää. Meillä on valtavia lukuja tässä suhteessa. Ja tästä syystä haluaisin pyytää teidän tukeanne, kun pyrimme pääsemään tilanteeseen, jossa henkilökohtainen turvallisuus saa Euroopan turvallisuusohjelmassa ansaitsemansa kohdan. Kiitos, Teresa Jimenez. Very much, eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää suuresti kanssa esittelijää Soraya Postia hyvin hienosta yhteistyöstä, jota meillä oli. Me teemme yhteistyötä aiheen parissa ja pyrimme parastamaan eurooppalaista suojelumääräystä EPOa niin, että meillä olisi väline, joka vastaisi rikosten uhrien tarpeita. Kaikkien näiden uhrien. Usein eurooppalainen suojelumääräys liitetään sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja naisten suojeluun tämänkaltaista väkivallalta. Näin usein onkin, mutta meillä on myös muun tyyppisiä uhreja. Kyseessä voisi olla kuka tahansa henkilö, jota jokin muu henkilö uhkaa. Tämä väkivalta on, tämä väline on syntynyt väkivallan uhrin suojelemiseksi. Kyseessä on väline eri valtioiden välillä. Minä olin tässä asiassa vuonna 2004 esittelijänä FEM-valiokunnassa. Tuolloin oli Espanjan puheenjohtajuuskausi ja ajatus otettiin suurella innostuksella vastaan. Tuolloin oli sellainen tunne, että tarvitsemme uutta suojeluvälinettä, joka olisi dynaamisempi ja tehokkaampi ja joka olisi hyvin kaukana näistä byrokraattisista menettelyistä, joita tuohon aikaan oli olemassa ne olivat liian hitaita ja usein johtivat siihen, että uhri lannistui. Uhrit joutuivat aloittamaan koko prosessin alusta lähtien vieraassa maassa eri kielellä osoittaakseen, että ovat tulleet ahdistelun kohteiksi. Nyt tämä väline toimii automaattisesti eri maiden välillä. Ja väline on osoittautunut helpoksi. Jokin maa voi myöntää myöskin suojelua. EPO liittyy Tukholman ohjelmaan ja oikeuden turvallisuuden ja vapauden alueen periaatteeseen. Kyseessä on oikeudellisen yhteistyön väline. Nyt me toteamme, että tämä väline onkin epäonnistunut ja ettei se ole täyttänyt odotuksia. 7000 naista on ollut vuonna 2011 suojelumekanismin alla ja tiedämme, että vain seitsemän EPOa, eurooppalaista suojelumääräystä, on annettu kaksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, yksi Italiassa, pari Espanjassa. Ehkäpä meillä ei ole kovinkaan paljon naisia, jotka olisivat näitä hakemuksia tehti, tehneet, mutta seitsemän on kyllä erittäin matala määrä. En sano, etteikö väline ole tarpeen, mutta tämä lukumäärä on kyllä hirvittävän pieni. Viime viikolla Saksassa saksalainen kansalainen meni Castionin lähellä Valenciaa Espanjassa ja surmasi erään toisen saksalaisen ex-vaimonsa, joka oli raskaana. Eli tässä kyseessä oli kaksi ulkomaalaista, jotka asuivat Espanjassa. Tällaisia tapauksia ilmenee ja ähm, sanoisin, että EPO on epäonnistunut vuoden 2011 jälkeen. Euroopan unionin toimielimet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat hyvin vähän ähm, saaneet tietoja tai ähm, edes referenssejä tämän välineen käyttöön. Meillä on hyvin vähän lähteitä ja kertomuspohjaa Euroopan parlamentin tutkimusyksikön tutkimukseen. Me olemme seuraavat puutteet havainneet. Meillä ei ole mitään keskussorekisteriä eurooppalaiselle suojelumääräykselle. Niitä on vaikea arvioida. Väline on myöskin liian monimutkainen. Ja tämä tekee direktiivin vaikeaksi toimeenpanna kansallisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että uhrien ymmärrys asiasta on rajallinen. Meillä ei myöskään ole mitään määräyksiä, jotka koskisivat nimenomaan haavoittuvaisia henkilöitä ja kansallisilla viranomaisilla ei ole kylliksi tietoa, ei myöskään ole mitään seurantaa siitä, kuinka eurooppalainen suojelumääräys EPO toimii eri maissa. Komissio on havainnut valtavan kuilun suunnittelun ja toimeenpanon välillä eri jäsenmaissa. Uhrit eivät saa esimerkiksi käännöksiä. Tämä olisi kuitenkin erittäin tärkeää rajat ylittävän välineen toiminnalle. Uhrien pitäisi saada riittävästi tietoa, mutta tätäkään ei ole saatavilla. Uhreille pitäisi tiedottaa siitä, että he voivat eh, hakea eurooppalaista suojelumääräystä, jos muuttavat ulkomaille. Nämä valtavat puutteet eh, ja tiedotuskampanjoiden puute, tietoisuuden puuttuminen eri jäsenmaissa uhrien keskuudessa ja tiedon saannin vaikeus ovat asioita, jotka todellakin vahingoittavat näitä uhreja. EPO on jotakin, missä uhri aina on muuttanut yhdestä jäsenmaasta toiseen, eli on melkoisen todennäköistä, että he joutuvat törmäämään sellaisen oikeudellisen järjestelmään tai kieleen, jota eivät tunne, ja tämä tekee heistä entistä haavoittuvaisempia. Jäsenmaat eivät ole kuitenkaan mitään erityismenettelyjä luonneet e, ihmisille, joilla on lisätarpeita, kuten esimerkiksi alaikäisille tai vammaisille henkilöille – uhrien kannalta tämän hyväksyntä ja toimeenpanon prosessin pitäisi olla nopea. Kansalaiset prosessit saattavat vaatia erilaisia kaavakkeita, jotta tämänkaltainen menettely voitaisiin kestellä kiireellisenä välillä. Meillä on aikarajoja. Siksi on hyvin tärkeää, että toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtäisiin yhteistyötä uhrien suojelun alalla ja näiden suojelumääräysten käytössä. Me vetoisimme nyt jäsenmaihin, jotta meillä olisi kansallinen EPO-rekisteri, johon kerättäisiin tietoa ja Meillä pitäisi olla myöskin komission ja jäsenmaiden välillä tiedon vaihtoa. Me vetoamme myöskin komission, jotta meillä olisi eurooppalainen rekisteri, joka perustettaisiin ja johon kerättäisiin tiedot eurooppalaisista suojelumääräyksistä kaikissa jäsenmaissa. Käytännön ja oikeuden ulottuvuudet voitaisiin ratkoa eurooppalaisella mallilla. Esimerkiksi minä olin itse esittelijänä direktiivin luomistyössä, sen jota toimeenpannaan nyt, ja me voisimme ottaa esimerkiksi käyttöön rikoksen uhrien oikeudet turvaavan direktiivin. Ja lopultakin jäsenmainen pitäisi tarjota tätä tietoa ähm, kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja ähm, poliisiviranomaisille, minkä lisäksi tietoa pitäisi myöskin tarjota oikeuslaitoksille. Näin uhrien olisi helpompi tehdä epopyyntöjä. Kun epoa käytetään oikein, se voi auttaa kaiken tyyppisten uh-, uhrien tukemisessa ja estää heidän uudelleen uhriksi joutuminen. Kiitos. Nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäseniltä, mutta puhukaa lyhyesti enimmillään kaksi minuuttia ensinnäkin. Pyytäisin, että varjoesittelijät, haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Herra Tetina, olkaa hyvä. Ja sieltä. Kiitos, puheenjohtaja Tämä mietinnön teksti on hyvä. Molemmat esittelijät ovat tehneet erinomaista työtä, kiitos siitä. Mietinnössä lähes kaikki kommenttini on otettu huomioon. Esitin ensimmäisessä kokouksessa. Euroopan suojelumääräys on hyvin tärkeä oikeudellinen väline, joka meillä on, ja sitä pitäisi käyttää täysimääräisesti koko EU-ssa. Minusta kaikkein tärkeintä on varmistaa, että jäsenvaltiot ja EU mainostavat sitä tarpeeksi, jos sitä voitaisiin näin kutsua. Väkivallan uhrit, heidän toivottavasti päästä tähän välineeseen käsiksi. Ja pidän taas hyvänä tätä luonnostekstiä, mitä tulee minun tarkistuksiin, niin yritän puhua tietystä asioista yksityiskohtaisemmin vielä, mutta teksti kokonaisuudessaan on minusta loistava. Kiitos. Thank you. Now, please, Mr. Urtasun. Edustaja Urtasun. Yes, thank you. Well, firstly, I would like to... Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä heidän erittäin hienosta työstään. Olen sitä mieltä, että meillä on hyvin tärkeä väline nyt käsittelyssä, mutta on totta, kuten mainittiin ja kuten esittelijäkin sanoi, on huolestuttavaa, että sen voimaan tulon jälkeen vuonna 2015 vain seitsemän eurooppalaista suojelumääräystä on annettu. Ähm, tämä on hyvin äh, pieni määrä kuitenkin naisiin kohdistuva väkivalta on yleinen ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on valtavia puutteita toimeenpanossa. Tässä on siis asioita, joihin tulee puuttua ja korjata. Näihin viitataan mietinnössäkin osittain. Aivan aluksi haluaisin todeta, että me olemme pettyneitä siihen, että toimeenpanokertomusta emme ole vielä saaneet komissiolta. Tällaista ei voida hyväksyä ja samoin tapahtui, kun me teimme muiden vastaavien kysymysten parissa töitä emme saaneet toimeenpanokertomuksia komissiolta. Tässä pitäisi vaatia tietoja ja aloittaa rikkomusmenettelyä, elleivät jäsenmaat oikein ole toimeenpanneet ähm, suojelumääräystä. Jäsenmaat eivät ole edes koonneet vielä mitään tietoja suojelumääräyksen äh, voimaan astumisen jälkeen. Komission pitäisi nyt vaatia, että tähän suhtaudutaan tosissaan ja toiseksi meillä pitäisi olla suojelun tason harmonisointia tietyissä jäsenmaissa. Tämä on jotakin, mihin äh, mietintö viittaa. Esimerkiksi stalking, äh, vainoaminen on jotakin, mitä ei ole otettu mukaan tietyissä maissa. Toisissa maissa se taas on. Äh, mukana suojelumääräyksessä. Tämä on jotakin, mihin pitäisi puuttua. Ja tässä mainittiinkin, että EPON osalta tiedon saaminen on ongelma. Uhrit eivät sitä saa ja meidän pitäisi tehdä tiedotuskampanjoita jäsenmaissa, jotta voisimme kertoa tämän välineen toiminnasta. Haluaisin myöskin tukea sitä ajatusta, että meillä olisi koulutusta julkishallinnon virkamiehille ja Yleisesti ottaen, kuten Estelle sanoi, parlamentin täytyy erittäin vahvasti korostaa sitä, että tämä väline on tärkeä, mutta sitä ei ole oikein toimeenpantu. Nyt jäsenmaat eivätkä komissio ole osoittanut oikeanlaista johtajuutta, jotta tämä tapahtuisi Se nyt parlamentin vanva kanta asiasta ilmaista. Kiitos, edustaja Griesbeck. Merci euh, beaucoup, madame et monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muutama sana minunkin puoleltani haluan kiittää kahden kollegan erinomaista työlaadusta. Täydellinen työ ja siinä nimenomaan osoitetaan näitä vaikeuksia ja epäonnistumisia ja siinä vaaditaan johdonmukaisempaa eurooppalaista ympäristöä, jotta voidaan suojella uhria. Itse olin esittelinä vuonna 2010 ja tuolloin Halusimme saada käyttöömme konkreettisen hyödyllisen välineen, loogisen sellaisen, joka sitten mahdollistaisi sen, että että tämä määräys toimisi uhreille, jotka useimmiten olivat naisia. Ja näin otettaisiin käyttöön ikään kuin tällainen seuranta, suojeleva seuranta niille henkilöiden kohdalta, jotka siirtyvät yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Tämä on todellakin nimenomaan eurooppalainen kysymys ja minusta on ollut hyvä, että yhteistyövälineitä, ennaltaehkäiseviä välineitä, jotka ovat edistyneet, sitä on kiitetty. urien suojelu on edistynyt silloin, kun tuolloin tämä väline otettiin käyttöön. Ja minä omalta puoleltani Olin kyllä todella surullinen ja pettynyt nähdessäni, että meillä on vain seitsemän julkaistua määräystä. Tietysti kansallinen lainsäädäntö poikkeaa toisesta voimakkaasti ja se jonkun verran kertoo tästä epäonnistumisesta. Huono jäsenvaltioiden välinen yhteistyön taso ja käynyt täällä katsomaan, että onko neuvosto nyt paikalla, sillä vastaushan ei löydy täältä. Kyllä me kaikki olemme täällä samaa mieltä. Kaikki kannattavat tätä tehtyä työtä, kaikki ymmärtävät, mihin sillä on pyritty ja miten merkittävä se on Euroopan kansalaisille tänä päivänä. Ja samalla kuitenkin tiedämme, mitkä nämä haasteet ovat. Me ehdotamme, että niihin vastataan. Ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen päivänä kaikki jäsenvaltioissa otat esille tämän tilanteen ja sanovat, että se on aivan hirvittävä joissain jäsenvaltioissa, mutta meidän täytyy lisätä ponnistuksiamme. No kyllä se helppo täällä meidän keskuudessamme sanoa, mutta sitä täytyy tehdä ei pelkästään asiasta tiedottaen ja mainostaen, vaan meidän täytyy konkreettisesti saada jäsenvaltiot mukaan. On aivan selvää, että tämä työkalu on arvokas, mutta jos kukaan sitä ei käytä, niin mitä hyötyä siitä on ja mitä hyötyä meistä täällä on? Mitä hyötyä meistä on toimielimissä, jos kuukausitolkulla käydään keskusteluja tällaista välineistöstä, mitä hyötyä? Eli minun tämä puheenparteni ei nyt sitten tietysti tarjoa mitään vastauksia, ja kaikki ne, joiden pitäisi olla täällä paikalla, eivät ole täällä Vastaus ei kuitenkaan löydy täältä. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että tämä väline on tarpeellinen. Se täytyy täytäntöön panna. Ja sen avulla täytyy päästä tuloksiin, eli uhrin suojeluun. Thank you, and now I will give the floor to the commission. Kiitos seuraavaksi komission edustaja. Thank you very much. Um, uh... Kiitos Kajin ja Nitska, Euroopan komission Digit Justice pääosastolta, oikeuspääosastolta. Haluaisin kiittää Arvon Parmetia taas tästä loistavasta mietinnöstä. Se on hyvin kattava. Otamme hyvin vakavasti nämä kommentit ja huolet, jotka olette kirjanneet tähän mietintöön. Olen myös samaa mieltä näistä huolenaiheista, eli että ei ole tarpeeksi suojattu tarpeeksi tätä tärkeää välinettä ja osin vakuuttaa siitä, että mitä Euroopan komission tulee, niin oikeat transponointi ja molempien soveltaminen välineiden osalta direktiivi siis ja asetus, niin tämä on hyvin tärkeää ja se on prioriteettimme, mitä tulee suojelumääräysdirektiiviin. Viimeiset kuukaudet olemme hyvin kiireisen pyrkineet varmistamaan kunnollisen siirtämisen osaksi kansallista lainsäädäntöä tämän välineen osalta. Ja nyt kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat transponoineet tämän direktiivin, nimeä niin on siis täysi transponointi ja kansallisista toista on ilmoitettu täysin. Ja tällä tiedolla voidaan nyt aloittaa työstämään omaa raporttiamme ja sellainen tullaan sitten julkaisemaan. Eli miten uhrit ja muut henkilöt, jotka ovat vaarassa, voivat käyttää Euroopassa suojelumääräystä kaikissa jäsenvaltioissa sen, miten tuo raportti sitten tulee 2018 vuonna, ja tämä hyvin vakavasti kaikki kommentit, jotka liittyvät valistuskampanjoihin ja siihen, että levitetään tietoa Euroopassa suojelusmääräyksestä. Tästä syystä komissio päättää perustaa portaalin, jonka nimeksi tulee uhrien nurkkaus ikään kuin. Ja täällä turman tietoja saatavilla kansallisista toimivaltaista viranomaisista, jotka käsittelevät suojelumarauskysymyksiä ja muita tietoja, jotka liittyvät suojelumarauksen soveltamiseen. Tämä käännetään kaikille EU-kielille ja estettömään muotoon. Meillä on nyt tällaisia tietoja, jos ajatellaan suomeksi siviiliasioissa, nyt pyritään varmistamaan, että tämä on yhtä esteetöntä, mitä tulee Euroopan suojelumääräyksiin rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Tässä keskustellaan myös aina, kun tarvitaan jäsenvaltioita ja tarvitaan asiantuntijoita, jotka käsittävät uhrin oikeuksia esimerkiksi 29. tammikuuta ja me järjestää korkean tason kokouksen kansallisille asiantuntijoille – sen jälkeen sitten uhrien oikeuksia. Siellä puhutaan parlamentin mietinnöstä ja keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa, miten voidaan parhaiten varmistaa, että uhrit ja muut kärsineet henkilöt voivat hyötyä tästä tärkeästä välineestä. Kiitos. Thank you and now give... Kiitos. Sitten esittelijät, edustaja Postu. Eh, eh, Kiitoksia. Eipä minulla juurikaan ole lisättyvää siihen, mitä jo totesin. Ongelma on iso. Ja kyllä, seitsemähän tässä vain on, mutta, mutta täytyy tietää, että 114 000 kansallista suojelumääräystä on julkaistu tänä lyhyenä aikana. Niistä seitsemän. 114 000 siis. Se osoittaa se, mihin me juuri tällä mietinnöllä pyrimme puuttumaankin. Että jotain todella radikaalia täytyy tehdä tässä suhteessa. Ilahtuneena kuulin, että komissio vihdoinkin on nyt saanut kaiken materiaalin itselleen. Viimeksi kun kävimme siellä ei ollut yhtikäs mitään työn alukseksi. Joten tärkeä kysymys. Ja sitä täytyy todella prioriseida ja suhtautua siihen vakavasti. Tämä käsittää niin valtavan monen henkilön Euroopan unionissa, on epävarma arkipäivä. Ja kiitä myös kaikkia varjoesittelyitä muita. Olemme tehneet aivan huippuhyvää yhteistyötä, ihan ongelmitta. Kiitos. Thank you, Mr. Post. And... Kiitos edustaja Post. Sitten edustaja Jimenez Peserille. Sí, muchísimas gracias, al igual que mi... Que... Kiitoksia, hyvin paljon kiitoksia. Aivan kuten äh, esittelijäni Soraya Post, äh, sanoinkin jo aivan aluksi kaiken nyt haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä ja haluaisin myöskin todeta, että on hyvä asia, että komissio nyt tarkastelee sitä, minkä tiedon pohjalle se voisi tulevat toimet pohjata. Kovinkaan paljon tietoa ei tosiaan ollut saatavilla – uhrien osalta. Tämä on direktiivi eikä asetus. Olemme kuulleet, että hyvin suuria odotuksia on ollut olemassa. Ja tosiasia on, että kovinkaan paljon poliittista tahtoa ei kuitenkaan ole ollut olemassa. Lähestulkoon koko ketju ylhäältä alas on epäonnistunut. Erilaiset linkit ovat nyt pettäneet tiedon välitys, poliisin viranomaisten toiminta, oikeuslaitosten toiminta. Juuri mitään tietoa tästä välineestä ei ole annettu ja uhreilla kyllä on ongelmia uskoakseni. Uhrit eivät useinkaan raportoi siitä, mitä heille tapahtuu tai he ovat hiljaa, he pelkäävät. Ja ottaen huomioon, että näin on, uhrit eivät toimi aktiivisesti, proaktiivisesti. Ehkäpä heitä pelottaa matkustaminen. Mutta heille voitaisiin kertoa, että jos heillä on perheenjäseniä jossakin toisessa jäsenmaassa, he voivat sinne matkustaa ja saada suojelua. Tässä, tästähän koko asiassa on kyse. Ehkäpä sitten uhri saattaa todeta, ettei halua matkustaa johonkin muuhun maahan kuin mm, häntä uhkaava henkilö saattaa seurata, joten meidän pitäisi pyrkiä näitä uhreja auttamaan vielä enemmän. Monissa tapauksissa heidän tilanteensa on hyvin, hyvin vaikea ja heitä pitäisi tukea. Tässä tapauksessa mielestäni aivan kautta linjan kaikki on epäonnistunut. Ei voi olla niin, että vain seitsemän eurooppalaista suojelumääräystä on annettu. Meillähän on minun muassakin niin paljon tapauksia Ranskasta, nyt on tullut yksi ja Saksasta pari ja niin edespäin. Tämä on aivan mahdotonta. Kiitos Teresa Sora ja kaikki varjostelijat. Tarsukset eh, pitää jättää 7. joulukuuta, nimellä niin tässä lukee. Kiitos eh, hyvästä Family yhteistyöstä Kiitos eh, kaikille kollegoille. Kiitos. Siihen päättyy tämän kohdan käsittely. Thank you to all our colleagues from the FAM committee. And... Kiitos FAM-valiokunnan kollegoille ja puheenjohtajalle. So colleagues, Libby carries on. Uh... Kollegat, Libe jatkaa kohta 12. Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimus. Odottelen, että kollegat tulevat paikalle. So colleagues, we go straight to point 12, and this is um, a European migration... Suoraan kohta 12 tarpamuuttoliikeveraston tutkimus kolmansien maiden kansalaisten laittomasta työnteosta E-H E-H EU:ssa. Tervetuloa Julian Tangerman, joka on avustava tutkija, poliittinen asiantuntija Saksan kansassa yhteyspisteessä. Ja hän esittelee muuttoliikeverkoston tutkimuksen Komissaaminen kansallista laittavasta työnteosta. Tässä on kansan raportteja ja heidän löydöksiään. Ja tutkittu koko ajan vertailevasti. Tässä on tämän löyskuvaus siitä, miten EU 2009 työnantajien sanktiodirektiivin myötä torjuu kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa. Ja nyt pyritään luomaan laillisia maahanmuuton reittejä kolmannen kansalaisille. Ja tällä hetkellä keskustellaan Euroopan muuttoliikeagendasta ja siitä, miten tätä on puutteellista, mutta nyt haluaisimme keskustella tilanteesta, joka liittyy moniin laittomasti pysyviin maahanmuuttajiin ja tämä kysymys liittyy läheisesti laillisen maahanmuuton mahdollisuuksiin. Eli herra Tangerman 10-15 minuuttia sen jälkeen otetaan vastaan valiokunnan jäsenten kysymyksiä. Niin, kiitos, että tulitte paikalle. minulla esitys tänne. Kiitos. Yes, uh, good afternoon and thank you very much for this kind introduction. Kiitos Kiitos myös valiokunnan jäsenille siitä, että Euroopan muuttoliikeverkosto saa tilaisuuden esitellä teille tutkimuksemme löydökset laittomasta kolmasen maiden työnteosta, jossa en nimeni on Julian Tangerman, olen avustava tutkija tässä Saksan muuttoliikeverkoston yhteispisteessä. Ja lyhyesti muistaisin, että BM, koostuu 28 kasasta yhteispisteistä, jotka ovat yliopistoissa ja muissa kansainvälisten järjestöjen yhteispisteissä ja sitä koordinoi Euroopan komissio. Tutkimuksessa on mukana 23 yhteispistettä, jotka tutkivat tilannetta vuonna 2016. Tässä on tietty tutkimuskysymyksiä, tulokset julkaistiin synteesi tai tässä raportissa, joka on saatavilla. Ja sitten on myös nämä kansanpanokset siinä eriteltynä. No, tämä raportti oli yhteistyöluontaisen takia, en nyt mene kansallisten toimintojen yksityiskohtiin, mutta tämä tai yleiskuvauksen tilanteesta EU-tasolla. miksi EMM päätti työstää kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa. No ensinnäkin, kuten tiedätte, ei on saanut mandaattiin torjua tätä laitonta työntekoa. Eli tämän vuoden 2009 direktiivin myötä, mutta no vaikka meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä tästä aiheesta, niin tämä on lähettänyt huolta taloudellisesti. Tämähän laskee verotuloja ja maksuja ja se hyvinvointia järjestelmään ja vääristetään kilpailua. Mitä me tulee maahanmuuttopolitiikkaan, niin laittoman työnteon torjunta on tärkeää, jotta voidaan torjua maahanmuuttoa. Ja toisaalta kolmansien kansalaisia käytetään hyväksi. Tämä aiheuttaa sosiaalisia kysymyksiä. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa tilannetta jäsenvaltiotasolla, kun pyritään torjumaan tätä ilmiötä. Pyritään tutkimaan, mitä esteitä on alla muun muassa, ja ja tämän strategioita ja hyviä käytänteitä. Tässä ymmärretään, että laiton työnteko on. Työnteko ei jossa ei noudata työlainsäädäntöä tai maahanmuuttolainsäädäntöä tai molempia. Tästä syystä tarkastelimme komission kansalaisten laiton työntekoa, jotka eivät tai eivät enää täytä noita maassa normeja ja jotka tämän aika työtä. Toisaalta tässä tarkasteltiin myös komissaarin kansalaisia, jotka työllistettiin siten, että heillä on laillinen status, mutta työskentelevät laittomasti, eli tiettyjä säännöksiä kiertävät statukseen liittyen. Lähetetyt ja yrittäjät ei otettu mukaan, heitä ei otettu mukaan elinkeinoharjoittajia, siis tutkimus kattaa neljä alaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin toimenpiteitä, pyritään estämään komission kansalaisten laitonta tekoa. Toiseksi sitten tunnistetaan nämä tapaukset tietysti tarkastuksen myötä ja kolmanneksi sanktiot työnantajille, jotka ovat palkanneet komission maiden työntekijä, kansalaisia. Ja neljänneksi sitten seuraukset komission kansalaisille. Haluaisin lyhyesti kertoa näistä löydöksistä kullakin alalla ennaltaehkäisevät toimet ja hiasotut ryhtyneet, jotta voidaan tätä työntekoa torjua, kun se alkaakaan. No, tässä on kahdenlaisia toimia. Ensinnäkin, jotka liittyvät näihin työnantajiin, toisaalta ne, jotka kohdennettu kolmasemainen kansalaisiin. Useimmat jäsenvaltiot osallistuvat, jotka osallistuvat tutkimukseen, että heillä on ollut valistuskampanjoita ja tietokampanjoita, jotka kohdistuvat molempiin ryhmiin. Useimmat jäsenvaltiot raportoivat siitä, että tieto tukea tarjotaan ryhmille verkkosivujen kautta muun muassa. Jäsenvaltioilla on myös lainsäädäntöä, joka pakottaa työnantajat ilmoittamaan viranomaisille siitä, jos alkaa tai päättyy työsuhde kolmannen kansalaisen kanssa. Tietyt jäsenvaltiot omaavat samasta lainsäädäntöä kolmannen kansalaisille itsessään. Jäsenvaltiot huomauttivat myös, että kumppanuussopimukset työnantajärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa ovat alkaneet, jotta voidaan tuoda yhteen eri toimijat kansallisella tasolla, kun pyritään torjumaan laitonta työntekoa vastauksen jäsenvaltiot myös identifioivat useita menestysosatekijöitä puolella. Ensinnäkin tämä vaikutus siitä, että jos voidaan saada sanktioita, no en nyt mene tähän, mene tähän myöhemmin. Ja toiseksi kumppanuudet, viralliset ja epäviralliset kumppanuudet, tietysti jakaminen eri toimijoiden välillä, jotka ovat mukana tässä kansallisella tasolla. Sitten työntekijäpuoli on osoitettu, että että voimitetaan nämä annamme työntekijät, esimerkiksi tarjotaan tietoa. Tämä voi ennaltaehkäistä työntekijöiden hyväksikäyttöä, jos he ovat eh, tässä tilanteessa. Tätä suorittavat ammattijärjestöt tai kansalaisjärjestöt tätä työtä. Jos ennaltaehkäisy ei toimi ja kolmannen maan kansalainen tekee työtä laittomasti, niin miten tämä tunnistetaan? Tutkimuksen mukaan tunnistaminen on monimutkaista, mutta se on järjestetty eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Työsuojeluviranomaiset vastaavat äh, tarkastuksesta pääasiassa työpaikoilla, mutta tässä tapauksissa tässä voi olla mukana muitakin viranomaisia, esimerkiksi Saksassa tulli. Mutta tarkastajat vastaavat yleensä näistä kysymyksistä yleisellä tasolla. Suomi on ainoa jäsenvaltio, joka raportoi siitä, että sillä on yksikkö, joka tutkii ulkomaista työvoimaa erityisesti tarkastukset suunnitteilla riskiarvioiden perusteella. Niillä pyritään tunnistamaan riskipitoisemmat sektorit. Arvioista puhutaan artiklassa 14 2009 direktiivissä ja suoritetaan kaikissa paitsi yhdessä jäsenvaltiossa, jotka ovat mukana tutkimuksessa. Useimmissa jäsenvaltioissa tarkastukset voidaan suunnitella myös kansallisten kriteerien mukaan, esimerkiksi ottamalla huomioon yrityksen koko, tai ulkomaisen työvoiman osuus koko työvoimasta, tai sitten voi tiettyjä tekijöitä, ei, siis suurin osa voi tästä ilmoittaa, ja sitten voi olla tuonne kuuma puhelin tai puhelinpalvelu myös. Kaikissa jäsenvaltioissa tarkastusviranomaiset käyvät työpaikoilla, tekevät haastatteluja ja tarkastavat asiakirjat, jotka todentavat, mikä suhde työntekijän ja työnantajan välillä on. Tietyissä jäsenvaltioissa myöskin tuon työntekijästatukseen liittyvät asiat tarkistetaan. Ja tarkastajien määrä on liian pieni tiettyjen toimijoiden mielestä, mikä estää sen, ettei lisätapauksia voitaisiin löytää tietyissä jäsenvaltioissa. Tietysti halutaan tietää, mikä tämän ilmiön suuruus tai laajuus on, mutta tässä pitää sanoa, että meillä ei ole tarpeeksi tietoja. Tämä johtuu siitä, että tilastotiedot eivät ole kattavasti saatavilla ja jäsenvaltiot saattavat käyttää täysin toisenlaisia metodologioita, kun keräävät tietoa. Eli vertailtavuus voi olla ongelma. Ja tämä on hyvin tärkeää muistaa. On tämä piiloilmiö, tai siis tämä ilmiö luotetaan piilossa oleva ja näin ollen tapausten määrä, paljastuneiden tapausten määrä ikinä heijastelee todellista tilannetta. Tämä liittyy vain siihen, mitä laivatavarastot ovat huomanneet siis ja tähän vaikuttaa moni tekijä. Meidän tietomme ovat siis hyvin selektiivisiä. Voimme siis vain vetää alustavia johtopäätöksiä. Ensinnäkin tunnistettujen tapausten määrä eri jäsenvaltioissa on hyvin epätasainen ja myös huomataan, että laittomasti työskentelyn kanssa ovat pääasiassa miehet 25-35-vuotiaita ja työnteko tapahtuu pk-yrityksissä ja sektoreissa, jotka vaativat vähän pätevyyttä, kuten matkailu, catering tai rakennusala. Kun tapaus on tunnistettu ja työnantaja on ammuttu syylliseksi, niin hänen saattaa korostaa useita eri seuraamuksia. Kansalliset lainsäädännöt vaihtelevat, jos ajatellaan sanktioita, joita vain soveltaa tässä kuvassa. Näette niiden soveltavana, jotka soveltavat tiettyjä sanktioita sekä sille, että palkataan laittomasti näitä kolmannen kansalaisia, se, että toisaalta palkataan laillisesti pysyviä kolmannen kansalaisia. Tässä huomataan, että useimmiten jäsenvaltiot soveltavat sakkoja, sakon laskentatapa ja sakon taso vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja riippuu myös työntekijän statuksesta muita sanktioita ovat muassa vankeusrangaistus, ja laitteiden ja varojen takavarikointi, sopimusten mitätöinti tai lupien mitätöinti, yrityksen tilapäinen sulkeminen ynnä muut. Tutkimus on myös kysymys, miten jäsenvaltiot havaitsevat sanktioiden tehokkuuden ja mikä tehokkaana ne pitäisi tässä nähdä. Erittäin tämä yhdeksän ehdotus sanoi, että sanktiot, nämä taloudelliset sanktiot toimivat voimakkaana pelotteena toisaalta osa jäsenvaltioista raportoi, että sanktiot ovat liian lieviä ja että riski on liian alhainen suhteessa potentiaalisiin tuottoihin. Ja avainpointti oli, että sanktioiden pelotevaikutte riippuu vähemmänkin lainsäädännön tiukkuudesta kuin tuosta sovelt- soveltamisesta itse asiassa. Jäsenvaltiot raportoivat myös haasteista. Neljä jäsenvaltiota puhui monitoroinnista ja näytteen antamisesta erityisesti siksi, että jäljet voidaan, voidaan peittää nopeasti, ja sitten tähän liittyy jäsenvaltion kommentti siitä, että monitorointiresurssit ovat riittämättömät ja että tuo 29 direktiivi ei sisällä säännöksiä, jotka liittyvät monitorointiin. Hyvät käytänteet myös mainittiin. Esimerkiksi se, että olisi virtajuostettu integroitu ja kattava politiikkauden kehys kansallisella tasolla, mutta myös pitää varmistaa, tehokas valitusmekanismi, kun työntekijät voivat ilmoittaa laittomasta työntekijöistä. Tämä johtaa sitten sanktioihin työnantajia vastaan. Finally, a brief look at what can happen to third... Mitä voi tapahtua kolmannen maan kansalaisille, jos heidät on tietysti laittomasti esimerkiksi heidän voidaan palauttaa kotimaahansa, sitten ottaa säilönottoa, sakkoja, saadaan tunnistaa ihmiskaupan uhriksi, tai sitten heidän statuksensa äh, säännöllistää. Esimerkiksi jos hän on oikeus pysyä maassa, niin lopputulos saattaa olla myös tuon luvan menettäminen. Tutkimuksessa on useita tapaustutkimuksia kuvailevat mahdollisia lopputuloksia, jos työntekijä on laillisesti töissä tietyissä tilanteissa. Tässä huomataan, että riippuen jos henkilö on, niin lopputulos saattaa vaihdella – Kuitenkin tapaustutkimus myös osoitti, että useimmissa tapauksissa, riippuen lainsäädännöstä, kommunemaan kansalainen todennäköisimmin saa palautuspäätöksen 23 maassa tämä mahdollista, kun taas epätodennäköisin seuraamus on, että henkilö saa laillisen statuksen työluvan esimerkiksi tai tämän statuksen mukaistetaan. Tämä on sitä vain yhdeksässä jäsenvaltiossa, jotka osallistuvat tutkimukseen. Important in terms... Tärkeää ajatellen äh, lopputulosta kolmansien maiden kansalaisten osalta on myöskin mahdollisuus hakea maksamattomista palkoista ja veroista korvauksia. 20 jäsenmaata on ilmoittanut, että kolmansien maiden äh, kansalaiset, jotka on laittomasti palkattu, voivat äh, myös palattuaan hakea korvauksia, jos heillä oli voimassa oleva työsopimus. Heillä on myös mahdollisuus tehdä kanteluja työnantajaa vastaan. Kuitenkin tietyissä jäsenmaissa jäsenmaa tai kansalaisyhteiskunnan edustajat ilmoittivat, että näin harvoin tapahtuu käytännössä. Tähän on eri syitä. Kolmansien maiden kansalaiset eivät halua aina tehdä viranomaisten kanssa yhteistyötä. He pelkäävät seuraamuksia. Heidän on myöskin vaikea todistaa tehneensä töitä, koska harmaa työ on jotakin, missä yleensä paperitöitä ei ole hoidettu ja myöskin kieli voi rajoittaa saatavaa tietoa. On ratkaisevan tärkeää ryhtyä toimiin, jotta kolmansien maiden ähm, kansalaiset voisivat ähm, vaatia oikeuksiaan ja Monet jäsenmaat ovat ilmoittaneet, 12 niistä on ilmoittanut, että ennen kolmansien maiden kansalaisten paluuta heille pyritään ilmoittamaan heidän oikeuksistaan. Tässä yhteydessä myöskin työn aikana annettava tieto eri mekanismeista on tärkeää näin. Työntekijät voivat tuoda työnantajien väärinkäsityksiä esiin. Meillä pitäisi olla matalampi kynnys tähän ja meillä on hyvin paljon esimerkkejä hyvistä käytänteistä tällä alalla. Lähestulkoon kaikki tieto tai tuki, jota kansalaisyhteiskunta tarjoaa, on ammattiliittojen tarjoamaa. Sitten muutama sana yhteenvetona kaiken kaikkiaan tämä tutkimus toista vuonna 2015 eurooppalaisen tutkimuksen tuloksia, nimittäin se, että kolmansien maiden kansalaisten laittomaan työhön puuttumista pitäisi tiukentaa. Tutkimus on tunnistanut, tunnistanut monia mahdollisuuksia toimia. Voisin tuoda niistä vain muutaman esiin. Ensinnäkin me pitäisi taata se, että kantelumekanismit ovat toimivia ja että tietoja oikeuksiin liittyen on saatavilla, kuten mainittua. Tämän jälkeen meidän tulee kasvattaa tunnistettujen tapausten määrää. Tämä liittyy jäsenmaiden mukaan tarkastuksiin ja olemassa oleviin resursseihin, mutta tämä kulkee myöskin käsikädessä jäsenmaan tasolla tiedon laadun kanssa. Me olemme myöskin sitä mieltä, että sanktioiden toimeenpano on erittäin tärkeää. Niillä on jarruttava efekti, joten sanktiot ovat jotakin, joita voimme käyttää, jotta voisimme vähentää kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekijää. Kuitenkin kun tarkastelemme näitä haasteita, meidän täytyy muistaa myöskin se, että jäsenmaat eivät ole toimettomia alalla. Kun tutkimus tehtiin vuonna 2016 loppupuolella 18 jäsenmaata oli juuri hyväksynyt tai oli juuri hyväksymässä uutta lainsäädäntöä liittyen tähän aiheeseen. Tähän yhteenveto voisinkin päättää puheeni. Toivottavasti annoin teille nyt kylliksi tietoa meillä on melkoisen pitkä 125-sivuinen tutkimus. Nyt mielenkiinnolla olen valmis ryhtymään keskustelun kanssa. Uh, Kiitos, täällä on vain yksi puheenvuoropyyntö, ellei ole muita. Boodil. Edustaja halla olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you very much for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Voisitteko kertoa meille jotain, minkälainen kansalaisia nämä laittomasti työssä käyvät henkilöt ovat jäsenvaltioissa ja mitkä ovat ne toimialat, mitkä ovat tyypilliset toimialat, jossa tällaiset henkilöt ovat töissä. Vaihteleeko se voimakkaasti jäsenvaltioiden välillä? Esimerkiksi minun maassani tällaiset etniset ravintolat ovat suuri ongelma. Budvalero. Neli all Niin, taisin saada lähestulkoon kaikki vastaukset kysymyksiin, mutta koska tässä on nyt kaksi ryhmää näitä ihmisiä, ne, jotka tulevat pakolaisina ja jotka eivät saaneet turvapaikkaa, ja he jäävät. Ja sitten on muut, jotka ovat muista maista, jotka eivät ikinä pyydäkään lupaa, koska he tietävät, että eivät tule samasta kuitenkaan, joten on kaksi ryhmää, ja haluaisin tietää, onko teidän tutkimuksessa ero näiden ryhmien välillä ja onko tässä sitten maakohtaisia eroja esimerkiksi minun maassani Ruotsissa. Monet ihmiset, jotka ovat tässä kirjoja, ovat ne, jotka saaneet kieltävän päätöksen turvapaikkahakemuksia jäävät, koska he eivät uskalla palata kotiin, vaikka viranomaiset maksaa heille, että he palaavat, niin mutta he jäävät mieluummin paikalleen ja piiloon, niin se on hyvin hankalaa. Hyvin hankala tilanne piilottajalla Ruotsissa talvella, mutta sitten on myös paljon ihmisiä, jotka tulevat maista, jossa voidaan saada turvapaikkaa nykyään. Ja he tulevat ja jäävät ja kukaan ei tiedä, montako heitä voi sitten olla. Joten pohdin, että onko siinä eroja. Eli ne, joilla on jotka on oltava dokumentoituja ja sitten minkälaisia suojatoimia suolaskelmeita on näille henkilöille, että he saavat nauttia oikeuksista, ei vain tuon direktiivin mukaisesti, vaan myös muut työntekijöiden oikeudet, sillä tämä on suuri ongelma minusta. Katerina Kinichi. Kinichi. Grazie. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tohtori äh, Tangermania tästä esityksestä ja tutkimuksen esittelystä. Minä olen italialainen äh, ja Italia ei ole ollut mukana tässä tutkimuksessa, mutta olemme kuitenkin osallistuneet hyvin tärkeään työhön äh, viranomaisalalla, kun olemme pyrkineet ratkomaan kolmansista maisista, maista tulevien laittomien työntekijöiden tilannetta erityisesti maan viljelyalalla. Näistä työntekijöistä hyödytään ja kaiken kaikkiaan asiaa pyörittää järjestäytynyt rikollisuus. Haluaisin äh, nyt tiedustella, koskeeko tämä myöskin muita maita. Onko tämä ilmiö jotakin, mitä rikollisjärjestöt muissakin maissa pyörittävät? Ja sitten vielä kysymys liittyen ennaltaehkäisyyn. Te viittasitte aloitteisiin ja ehkäiseviin toimiin mm, koskien näitä työntekijöitä. Haluaisin tiedustella, kun tämä on sen kaltaisia aloitteita, jotka ovat nyt etenemässä. Onko meillä jotakin tiedotustyötä, jotta ihmiset tiedostaisivat asian. Tässä viittasin elintarvike, maatalous- ja elintarvikesektoriin, jolla tämä ilmiö on yleinen. Pitäisikö meidän kertoa kuluttajille ja heitä kouluttaa ei vain liittyen tuotantoa koskeviin biologisiin, terveellisiin kysymyksiin. Pitäisikö meidän myöskin muita tuotannossa ilmeneviä seikkoja tuoda kuluttajille esiin? Ja sitten vielä yksi kysymys, tämä ähm, paljastaminen on todettu, että monissa tapauksissa on hyvin vaikea ähm, toimia, koska tarkistuksia on hyvin vähän, mutta uskon, että tässä on yksi toinen ulottuvuus, joka koskee tehtyä työtä. Työntekijät eivät tuo väärinkäsityksiä esiin, he pelkäävät sanktioita, he voivat pelätä vangitsemista tai sitä, että menettävät esimerkiksi oleskeluoikeutensa maassa. On olemassa erilaisia järjestöjä, on olemassa työntekijöiden tukemiseksi aloitteita, Voisimmeko me tehdä jotakin näin, että he, heitä voitaisiin tukea paljastamaan väärinkäytöksiä? Kiitoksia. Kiitos, edustaja Lambert. So, thank you. And... Kiitoksia pahoittelen, että tämä alkuosa meni ohi. Ehkäpä osa tästä on jo, osaan tästä on jo vastattu. Haluaisin ottaa esille muutaman kohdan, jota kollegat ovat käsitelleet näistä tyypillisistä toimialoista. Sillä se, mitä minä muistan tästä nimenomaista lainsäädännön kappaleesta, oli se, että se vaikutti vähän siltä, niin kuin se keskittäisi huomion tiettyihin toimialoihin työpaikkatarkastuksissa. Ja siitä syystä yksi kysymyksestä niin olisi se, että onko tuollainen kohdentaminen osoittautunut oikeaksi vai että eivätkö jäsenvaltiot ole huomanneet, mitä muissa on tapahtunut. Eli onko tuo toimialakohtainen lähestymistapa oikea. Olen täysin tietoinen siitä, että jotkut jäsenvaltiot tietävät, että on tiettyjä alueita, joissa pitää tehdä työtä ja työnantajat eivät saa henkilökunnalleen työlupia, eli jäsenvaltiot itse luovat itselleen ongelmia. Mutta kun katsotaan näitä resursseja, joita allokoidaan, niin minä olen myös työllisyysvaliokunnassa, nimittäin yksi niistä asioista, joita tässä yhteydessä on katsottu, on, että kun jäsenvaltiolta kysyy niiden tarkastuksista, niin ne nähdään, että mm, resursseja tarkastuspuolelle ei juurikaan suunnata. Ja onko se todellisuutta, että itse asiassa näitä resursseja ei ole riittävästi. Kun sitten puhutaan itse työntekijöiden oikeudesta saada itselleen palk- maksamatta jäänyttä palkkaa, niin yksi näistä kysymyksistä, joka tuli esille, oli, että jäsenvaltion tulisi oikeastaan maksaa se, mitä ne ovat velkaa, ja sitten vaatia samat rahat työnantajalta. Sehän ei koskaan pääse direktiivin asti, mutta onko sellaisia jäsenvaltioita, jotka itse asiassa maksavat nämä velat ja sen jälkeen vasta vaativat työnantajilta nämä rahat? Sen sijaan, että jätettäisiin asia siihen, että ihmiset joutuisivat itse pyrkimään saman rahansa vaikka Brasiliasta tuosta muualta. Ja tämä liittyy yhteen kysymykseen, joka myös kollega esitti kun puhutaan niistä tiedoista, joita jäsenvaltiot itse asiassa säilyttävät näistä asioista, kun katsotaan työnantajien ö, tilannetta, luonnetta ja sitä, että säilytetäänkö tietoja. Esitettiin kysymyksiä kansallisuudesta, sukupuolesta, mm, hajotetaanko tämä luvuiksi tilastoiksi, että nähdään minkälainen tilanne on. Ja lopuksi, onko sellaisia jäsenvaltioita, joissa kolmannet osapuolet voivat esittää näitä tapauksia, jos työntekijät itse eivät näitä tällaisia väärinkäytöksiä esitä, niin miten monessa maassa on mahdollisuus siihen, että kolmannet osapuolet voivat näin tehdä? Kiitos. Edustaja Le Breton. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Tangermannia esityksestä. Tämä aihe on mielenkiintoinen, koska kyse on ulkomaista työntekijöistä, jotka laittomasti tulevat muista maista kuin e- muualta kuin EUsta, joten tämän tuon ongelma käsitellään useammin medioissa, joka on nämä laittomat lähetetyt työntekijät. Tämä ei liity mitenkään siihen. Sanoitte meille, että on tarpeen sanktioida työnantajia jotka käyttävät hyväkseen tätä kurjuutta. Olette oikeassa, niin pitää tehdä. Ja sanoitte meille, että parannuksia on meneillään monissa jäsenvaltioissa. Tämä on hyvä uutinen, mutta minusta pitää myös sanktioida näitä ulkomaiset työntekijät, jotka ovat laittomasti, ainakin kun he tietoisesti hyväksyvät tekemään tämän työnteon laittomasti. Tämä pitää sanoa hyvin vankasti, sillä on paljon työttömyyttä maissamme, joten on tarpeen torjua tätä ilmiötä vastaan, laiton työtä vastaan kaikissa muodossa. Valitettavasti sanottavien myös, kaik- huolimatta hyvistä aikomuksista ei ole olekaan varmaa, että voidaan torjua tehokkaasti tätä ilmiötä, koska monissa maissa ei ole resursseja, ei ole näitä työsuojeluviranomaistarkastajakaan. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että kuitenkin on tämä minun kantani, eikö teistä ole tiettyä EU-vastuutakin tässä asiantilassa? tilassa? olemassa kolme kommenttia minulla. Ensinnäkin on selvää, että Schengenin sopimus, joka avasi kansalliset rajat, helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta, joten voi laittaa tietyt jäsenvaltiot hankalaan tilanteeseen voimakkaasti. Toinen kommentti, niin EU on, EU on tätä säästöpolitiikkaa, joka on pakottanut monet maat laskema julkisten menojen tasoa, mikä selittää sen, että monissa maissa työsuojelutarkastusten määrä on laskettu. Tämäkin pitää sanoa selvästi, koska on helppoa nyt valitella näiden päätösten seurauksia, jotka tehty kuitenkin täysin Kolmas huomautukseni, ja tämä on kysymys itse asiassa, ja pohdipa vain, että Onko se siellä lobbareita, jotka tämän kaiken taustalle hyötyvät tuosta laittomasta työnteosta, sillä tiedämme hyvin, että monelle työnantajalle laittomat työntekijät ovat halvempia kuin laillisesti työskentelevät, joten oletteko huomanneet työssänne, että olisi tällaisia lobbareita, jotka ovat siis monikansaisia yrityksiä, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti tähän, jotta on päätty tähän surulliseen tilanteeseen, joka nyt on huomattu. Kiitos vastauksesta. Herra Tangerman, voisitteko vastata kysymyksiin? Yes, uh, thank you very much for... Paljon kiitoksia kysymyksistä, joita esitettiin. Käyn nyt kysymykset yksi kerrallaan läpi. Ensinnäkin, mitä tulee kansallisuuksien sektoreihin? Kyllä todellakin meillä on jonkin verran tietoa joistakin jäsenmaista, kaikista jäsenmaista emme kuitenkaan ole saaneet tietoa, joka olisi kattavaa. Joten en tiedä, onko kovinkaan järkevää näitä kansalaisuuksia ja sektoreita ryhtyä luettelemaan. Tämä tieto miten tulee vain niistä jäsenmaista, jotka ovat tietoja antaneet. Mitä tulee sektoreihin, suurimmassa osassa jäsenmaita on, kuten tässä puheenvuorossani mainitsin, kyseessä ovat ennen kaikkea sektorit, jotka eivät vaadi kovinkaan paljon pätevyyttä. Kaikkein yleisimmin rakennusala, turismi, hotelli- ja ravintola-ala, tämän kaltaiset sektorit. Sitten toinen kysymys käsitteli sitä, mikä ero on niiden pakolaisten välillä, jotka eivät ole saaneet hakemaansa suojelua ja näiden kolmansien maiden kansalaisten välillä, jotka tulevat eh, hakemaan töitä, mahdollisesti laitontakin työtä. Me emme ole tässä tutkimuksessa tarkastelleet eroavaisuuksia. Voin sanoa, että Saksassa siellä eh, Jan Groterin Saksan osion tästä tutkimuksesta teimme ja meillä oli hyvin paljon huomiota medioissa – asialle, mutta me emme empiirisesti pyrkineet tutkimuksessa erottelemaan näitä kahta ryhmää, joten tähän kysymykseen liittyen meillä ei ole tietoa. Ja sitten liittyen näihin suojiin tietyllä tavalla. Kysymys monta kertaa. Luonnollisesti meillä on kantelumekanismi olemassa olemassa jäsenmaissa. Olemme tutkimuksessa nähneet, että nämä kantelumekanismit toimivat eri tavoin eri jäsenmaissa. Esimerkiksi meillä on Belgiassa tunnistettu hyvä käytänne, jossa työtarkastuksen yhteydessä ennen varsinaista tarkastusta kolmannen maan kansalainen voi mennä ja tietäen, että hänen oikeuksiaan suojellaan sopimuksen mukaisesti mennä ja tehdä kantelun työnantajasta. Tämän kaltaisia suojamenettelyjä on olemassa, mutta huomioon myöskin, että ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt tekevät hyvin paljon. Ne pyrkivät luomaan kannustimia esimerkiksi Ruotsissa tai Itävallassa. Näin on tapahtunut Siellä on jo olemassa paikkoja, jossa nämä laittomat työntekijät voivat käydä ja saada tukea ja myöskin saada tukea kanteluiden tekemiseen. Rikollisjärjestöjen rooliin liittyen tällä alalla, mm, aktiivisuuteen liittyen tutkimus ei nimenomaisesti tarkastellut tätä asiaa. Meillä ei ollut tutkimuskysymystä liittyen tähän, mutta me saimme tietoja Espanjan kansallisilta viranomaisilta siitä, että rikollisjärjestöt olivat yhä enemmän ja enemmän mukana tässä ilmiössä. Mitä tulee sitten ennaltaehkäisyyn, ottaen huomioon suuren yleisön ja kuluttajien tiedottamisen, meillä ei ole mitään tietoa erilaisista kampanjoista, joita olisi tehty nimenomaan tässä tarkoituksessa, mutta aivan kuten toitte oikein esiin, tämä voisi olla mahdollinen tuleva toimi. Tein myöskin esitti toisen kysymyksen, jonka kollega myös tuossa toisti, liittyen kolmansiin osapuoliin ja heidän mahdollisuuteensa auttaa kanteluiden tekemisessä. Ja viittasitte sellaisiin kolmansiin tahoihin, jotka voisivat kolmannen maan kansalaisen puolesta toimia. Tämä on kyllä direktiivissä suunniteltu mahdollisuus, ja tietysti jäsenmaissa tämä onkin jo mahdollista. Nyt en suoralta pysty sanomaan, mikä vastaus varsinaisesti olisi teidän kysymykseenne, mutta löydätte sen kyllä täältä tutkimuksesta. Sitten liittyen kysymykseen siitä, kuinka kohdennus on onnistunut ja onko se ollut menestyksellistä, menestyksellinen malli, tiettyihin sektoreihin keskittyminen siis. Me emme menneet tarkastelemaan nimenomaisesti työtarkastusten tehokkuutta siinä mielessä, kuinka paljon laittomasti työntekeviä kolmansien maiden kansalaisia näissä tarkastuksissa tuli esiin. Eli suora vastaus kysymyksenne olisi se, että tämä ei ollut osa meidän tutkimustamme. emme oikeastaan pysty tyydyttävää vastausta tähän antamaan. Sitten resursseihin liittyen me olemme saaneet tietystä jäsenmaasta vastauksen jonka mukaan todellakin resurssit olivat riittämättömät. Tämän tietyt jäsenmaat toivat kuitenkin itse esiin omassa osiossaan. Se ei ollut meidän tutkimuksemme fokus, eikä tämä vaikuttanut olevan myöskään sellainen vastaus, jonka jäsenmaat usein tarjosivat. Jäsenmaiden mm, dataan liittyen ja siihen, onko tässä tiedossa tehty erotteluja esimerkiksi sukupuolen perusteella. Eräät jäsenmaat eh, kertoivat, että heidän datansa on jaoteltua, toiset eh, eivät näin tee. Euroopan komissio tekee parhaillaan töitä raportoinnin parasta, parantamisessa alalla ja yleisesti voidaan todeta, että mitä paremmaksi raportointi muuttuu, sitä paremmin voimme kohdentaa tarkastuksia, ja mitä parempia tarkastuksia meillä on, sitä luotettavampaa tietoa meillä jälleen kerran on. Eli tämä on tietyllä tavalla positiivinen kehä. Tästä syystä datan laadun parantaminen kaiken kaikkiaan voi auttaa koko ongelmassa. Viimeinen kysymys listallani kolmansien maiden kansalaisten kansalaisiin itseensä puuttuminen, kuten tuossa alkupuheenvuorossani sanoin, jäsenmaiden lainsäädännössä on määräyksiä, kyllä sellaisiakin, jotka voidaan ymmärtää sanktioina. Kuitenkin on tärkeää että kolmansien maiden kansalaiset voivat toimia ja he voivat näin toimia vain, jos heillä on kylliksi tietoa käytössään. Emme vielä menneet tässä kysymykseen siitä, kuinka monilla kolmansien maiden kansalaisilla ei ole tietoa ja kuinka monilla sitä on, kun he laittoman työn ottavat vastaan. Mutta uskoakseni tässä yhteydessä olisi hyvä muistaa se, että tällaisessa tilanteessa ihminen voi toimia vain, jos hänellä on kylliksi tietoa ja näin muuttuukin erittäin tärkeäksi tarkastella sitä, missä yhteydessä tietoa tarjotaan. Erät jäsenmaat ovat itse asiassa luoneet velvollisuuden tiedottaa kolmansien maiden kansalaisille työtarkastusten yhteydessä. Voidaan tietenkin sanoa, että tämä on melkoisen myöhään, mutta tämä on ainakin jonkinlainen yhteys kolmansien maiden kansalaisille viranomaisiin. Esimerkiksi Slovakiassa näin tapahtuu. Sitten liittyen äh, lobbeihin ja kolmansien maiden kansalaisiin, tämä ei kuulunut meidän tutkimuksemme piiriin eikä meillä ole mitään tietoa tästä. Toivottavasti kaikki kysymykset tulevat tässä vastatuiksi, ellei näin ole, muistuttakaa minua siitä. Kiitos herra Tangerman, kiitos esityksestä. Kiitos valikunnan jäsenille, jotka esittivät kysymyksiä. Just kun päivän kokous lähenee loppuaan, tämä on hyvin hyödyllistä. Tietonne auttavat meitä varmasti työssämme. Kiitoksia kovasti nyt. No kiitos. And colleagues, we have one more, uh... Kollegat vielä yksi kohtaisuuslistalla ennen kuin äänestämme, joka on viimeinen kohta, kohta 13. Esittelijä kertoo Eurodac-tilanteesta, mutta en näe häntä kuitenkaan paikalla vielä. Just waiting to see if somebody give me an update on Okay, so we're waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. So, sorry, how many minutes? minutes. Well, she's having two, two minutes. I understand that Mrs. McAvey will be... Edustaja McAvey on täällä kahden minuutin kuluttua kuulemma, joten käyttäkää tuo aika hyväksenne. Ja minä, pidän no, minä nyt otan nokoset. Kaksi minuuttia. Kuulemma. Okay, I'm reliably informed you, uh, Mrs. McAvey. Vain luotettavaa tietoa, että edustaja McAvey on täällä kahden minuutin kuluttua sitten. Saamme päivityksen Eurodac kolmikantaneuvotteluista. Kannattaa odottaa. Sen, tak- sen jälkeen äänestys jonka takia tietyt edustajat ovat täällä, joten yritetään käsitellä kaksi asiaa mahdollisimman pian. Kiitos kärsivällisyydestä. Ne kahden minuutin taukoa.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 lei è la commissione. No, no, je ne sais pas. Where are we? 17. So colleagues, um, we're going to resume on point... Jatkamme kohdasta 13. Näin, että esittelijä on saapunut paikalle ja varjostelijat myös. Niin Meillä on äänestys varttia vaille kuusi. Tiedän, että ilta saapuu ja osa kollegoista on täällä paikalla äänestystä varten, joten lyhyesti siis kuulemme esittelijältä Eurodac-kysymyksistä. Eli Eurodac-asetuksen uudelainta esittelemme on edustaja Makovei. Monika Makovei kertoo meille, miten kolmikantaneuvottelut ovat edistyneet ja kuten tiedätte, tämä on osa meneillään olevia, meneillään olevaa CSÖ-pakettia, johon kuuluu kahdeksan ehdotusta. Eurodokista on nyt ollut kolme trilogit, onko näin? Tämän päivän mukaan lukien Viron puheenjohtajuuskaudella. Ja kaksi trilogiaa lisää on tulossa Viron puheenjohtajakaudella. Mutta näin ollen edustaja Makovei, jos voisitte puhua lyhyesti, sillä äänestys on varttia vaille kuusi. Edustaja vei. jos voisitte lyhyesti antaa meille päivityksen. How many minutes, means short? Oh, five. Selvä. Mitenkäs monta minuuttia? Viisi minuuttia. No, hyvä, hyvä. Kuten todettu, meillä on yli kolme poliittista Trilogia 1 oli tarkoitus pitää huomenna, mutta valitettavasti se lykkäytyi ensi viikolle. Nyt onnistuimme väliaikaisesti sopimaan useista tärkeistä ehdok- otsikoista tai aiheista, joissa mainittaisin esimerkiksi nämä toimivaltaiset viranomaiset ja Eurodac-tietojen vertailu, pohjautuen biometriseen tietoon ja sen jälkeen prosessi, jonka avulla voidaan mahdollistaa se, että Europol voi hyödyntää oikea-aikaisemmin ja tehokkaammin tätä tietoa, kuten tiedätte, niin tämänhetkisessä asetuksessa Europolin Eurodac-oikeudet on mainittu, mutta teknistä syistä Europol ei saanut tietoa käsinsä. Ja sitten toinen kohta, joka koskee pidätyksiä ja kun pyritään tunnistamaan kolmansien maiden kansalaisia, vaikka ymmärretään, että tämä kuuluu kansalaislainsäädännön piiriin, niin silti on painotettu sitä, että tätä menettelyä tulisi käyttää viimeisenä vaihtona ja sen tulee noudattaa perusoikeuksia. Olemme myös edistyneet jonkun verran lisäturvan kehittämisessä alaikäiselle ja varmistautuneet siitä, että tämä tapahtuu alaikäisten edun mukaisesti. Se on tärkeää parlamentille ja meidän täytyy edelleenkin katsoa sitä, Miten tulee, tapa, miten tulee toimia, jos on sellainen henkilö, joka kieltäytyy biometrisen datan otosta? Keskustelimme myös, olemme lähellä sopimusta siitä, että miten pitkä tämä tietojen pitkä säilytysaika on. Live-valiokunta hyväksyi viisi vuotta, komissio kymmenen vuotta, toisin kuin se tällä hetkellä Eurodacissa eli kymmenen vuotta, mutta löydämme varmasti kompromissi näiden välillä. Ja tästä sopivat siis kaikki parametriryhmät. Odottelemme edelleen, että neuvosto esittäisi selkeän kannan, että puheenjohtajavaltio esittäisi selkeän neuvoston näkemyksen jostakin asioista. Ja lopuksi voin todeta, että uskon, että neuvottelut ovat siirtymässä oikeaan suuntaan. Ja arvostan kovasti puheenjohtajavaltion, Viron puheenjohtajavaltion hyvää yhteistyöhalukkuutta. Ja haluaisin, että tämä saataisiin sovittua jo Viron puheenjohtajakaudella. Toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen, sillä meillä on vielä kaksi trilogiaa tulossa joulukuussa. Oliko tämä riittävän lyhyt? Selvä, kiitos. Kiitos edustaja McVie. Haluan tarkistaa, onko varsitellut jotka haluavat puheenvuoron. Siobhan Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Claude. Meillä ei ole paljon aikaa ja on totta, että esittelijämme puhui siitä, että eri kysymyksissä on edistytty ja Viron puheenjohtajakaudella, tai siis Viron ja komission kanssa keskustellaan rakentavasti, se on myös totta. Eräs tärkeä, tärkeä kysymys kuten Makove tuossa sanoikin, niin siitä on saatu selvä sopu siihen suuntaan, että Europol jatkossa voi si no, tuo, no tiedot tarvitse kierrättää Holmanin kautta, kun he tulevat Europolissa on tärkeä muutos muilta osin. Näin edelleen keskustelun tarvetta, enkä ole varma, että saadaanko tämä vuoden loppuun mennessä ratkaistua. Esimerkiksi kysymys sille, että laskettaisiin tuo alaikäraja, kun nuo sormenjäljet sinne sellaisesti, että haluamme vahvat suojatoimet alaikäisille. Ja se tarkoittaa tietysti myös sitä, että alaikäisten säilönotto ja tuo pakollinen sormenjälkien ottaminen, sitä me vastustamme. Tämä on hyvin tärkeä kanta, josta pitää vielä keskustella. Ja minusta ei voitaisi nyt, tai minusta ei nyt ole lähellä sopua, se on sanoa avoimesti. Tämä liittyy tuohon tietyn säilytysaikaan, siis valiokunta sanoi selvästi, että viisi vuotta turvapaikanhakijoilla se oli tärkeä päätös valiokunnassa. Ja mitä tulee neuvostoon ja komission no usein puhutaan, kymmen, tai he haluavat pysyä kymmenessä vuodessa. Ja siinä viitattiin Dublinin sääntöihin, mikä minusta on aika mielenkiintoista, koska juurihan ollaan muuttamassa Dublin asetusta, joten minusta tämä on asia, jossa pitää vielä keskustella muilta osin tulevat trilogit ovat varmasti lupaavat. Kiitos. Thank you very much, Silvia. Kiitos Silvan. Kiitos edustaja Makovei. Tilannekatsauksesta on selvää, että työtä pitää vielä tehdä. Ja sanot, että ainakin kahden neuvottelut ovat vielä tulossa. Tämä tuli selväksi. Kiitos. Ymmärrämme, että haasteita on edelleen. Kiitos, että aika rajoissa. Päätän keskustelun tähän, sillä äänestämme noin neljän minuutin kuluttua. Kiitos vielä kerran. Ja ymmärrämme, haasteita on edelleen edessä. Kiitos edustaja Makovei. Että sanotte, että kohdet trilogit ovat tulossa kollegat. Äänestämme neljän minuutin kuluttua jos kaikilla on äänestyskorttinsa valmiina. Kiitos.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

Colleagues, uh, we're ready for the vote. Um, just to mention... Uh, Hyvät kollegat, ryhdymme äänestämään. Tämä on itse asiassa lyhyt äänestys, mutta vähän monimutkainen. Ei helppo siis, kompromissia kyllä ei ole. Seuratkaa tarkasti. Vähän ennalta arvaamaton. Se ei mene yhtä nopeasti kuin tavallisesti. Kiinnittävätkö kaikki tähän huomionsa? Hyvä. Aloitetaan yhdellä lisämonimutkaisuudella. Suullinen tarkistus, se koske, koko äänestys koskee siis parlamentin kannanvalmistelua seuraavaan monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 2020 jälkeen. Esittelijä Makovei. Haluaako Makovei todeta mitään ennen kuin aloitetaan? Thank you. Just to, to... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain kiittää hyvästä yhteistyöstä tai yhteistyöstä. Välillähän tämä ei hyödyttänyt kaikkia. Haluaisin kiittää kuitenkin kollegoja ja toivon, että me löydämme tavan saada aikaan tasapainoinen lausunto vuoden 2020 jälkeisen ajan talousarviosta. Kiitoksia. Um, just to begin with, we have an... Kiitoksia. Näin alkuun meillä on suullinen tarkistus joka tulee vähän yllättäen kesken äänestystä. Käyn sen läpi, meidän tulee tuntea sen sisältö, joten otan sen tähän ehti alkuun. Joten tilanne ei sitten ole mitenkään yllättävä. EPPltä ehdotus. Edustaja Metsola, lukekaapa nopeasti se kappale seitsemän. Claude, this is just to make it... Kiitos Claude, niin tässä pitää selventämistä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan artiklasta seitsemän. Ja haluttiin lähentää tämän perusmustekstin kanssa, ja se olisi seuraava muoto vetoa komissioon, että sekä nyt artiklan 7 perusmusta siinä tapauksessa, jos on selvä riski, että jäsenvaltio rikkoo oikeusvaltioperiaatetta ja vetoa neuvoston, että se täyttää vastuunsa tuossa mielessä. Colleagues, if everyone was listening. No, jos kaikki kuulivat, vastustaako kukaan? Ei. No hyvä, tämä on hoidettu. Ja työjärjestyspuheenvuoro vielä. Pahoittelen, minulla ei ole äänestyskorttia mukana, niin teidän täytyy minun ääneni laskea käsimerkin perusteella. Näytätkö sitten, että plus vai miinus myöskin kädellä? Ja täällä henkilökuntaista laskee äänesi. Kaikilla muilla on tämä äänestyskortit mukana. Tämä on monimutkaista. Siis aloitetaan. Tarkistus 1. Osa 1. Äänestys on alkanut. Lisää korttiongelmia. Ihan rauhassa. Äänestys on alkanut edelleen. Nyt on kunnossa vai? Hyvä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 osa 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Neljä osa kaksi. Äänestys on alkanut. Neljä osa kaksi. Seuratkaa huolella. Tämä on monimutkainen äänestys. Tarkistus 4 osa 2 äänestys hänellä auki. Nyt on päättynyt. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Ei tämä vaikuttanut mihinkään, aika suuri enemmistö. Mennään vähän hitaammin. Älkääs nyt suuttuko siellä, tämä on niin monimutkaista. Everything okay with the EPP? EPP, onko siellä kaikki kunnossa? Tarkistus kaksi. Äänestys on alkanut. SD. Onko kaikki hyvin? Äänestys on päättänyt. Hylätty. Tarkistus kolme. Kolme Äänestys on päättynyt. Hylätty. Neljä, osa yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viisi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 8, osa 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 8 osa 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kymmenen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11 osa 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 11 osa 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 11 osa 3. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 14 osa 1. Äänestys on alkanut. Osa 1 siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 saa 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 osa 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17. Äänestys on alkanut. 17 lukuun ottamatta viimeistä virkettä. Hyväksytty. 17. Viimeinen virke. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 24 osa 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 24 osa 1. Päättynyt. Hylätty. 25 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 26 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 27 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys on alkanut. Hylätty. 29 äänestys on alkanut. Hylätty. 30 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 31. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 32. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 33. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 34 äänestys on alkanut. Päättynyt. 35. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 37 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 38 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 39 äänestys on alkanut. Ai ei. ei 39, vaan 38 jälkeen mennään 41. Tarkistus 41, äänestys on alkanut. 41. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 43 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Neljäkymmentä, Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ai anteeksi, hylättyhän se olikin. 46. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 47 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 48 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 51 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 52 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 53 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Ja äänestys tästä tekstistä sellaisenaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 40 puolta ääntä, 7 vastaanta, eikä yhtään tyhjää. Näin äänestys on päättynyt. Ja se on myös kokouksen loppu. Muita asioita ei ole. Kiitoksia.